Uh, dear colleagues, I think we have to start the meeting because we are really losing. No niin, kollegit, voidaan aloittaa kokous, koska aikaa menee muuten hukkaan. Aloittaa meidän kuulemistilaisuudesta ensin. Ja meillä on täällä tutkija yhteisön esityksiä tulossa aluepolitiikasta. Ja ensin me kuuntelemme professori Pahtleria ja herra Mendesiä. Tulevat eurooppalaisen politiikan tutkimuskeskuksesta. Ja ehkä muistatte meidän lokakuun kuulemistilaisuudesta ja heidät. Joten kuuntelemme heitä ensin. Ja sitten kuuntelemme Euroopan politiikan keskuksen pääekonomia Fabian Zulekkia. Ja tämän jälkeen tulevat muut. No en nyt mainitse nyt enempää nimiä ja laitoksia tähän kohtaan. Ja kun tämä on katsottu, niin sitten katsotaan muita asiantuntijasityksiä. Ja kerron sitten heistä enemmän siinä vaiheessa. Te voidaan aloittaa John ja Carlos voivat esittää omat päätelmänsä vertailusta tutkimusta kohesiopolitiikasta, joka koskee aikaa vuoden 2013 jälkeen. Me voisimme kuunnella pari-kolme tuntiakin, mutta meillä on vain 15 minuuttia aikaa käytössämme, että tämän puitteissa pitäisi nyt selvitä. Kiitoksia. Olen varmaan kiitollinen, että se on vain 15 minuuttia, milloin kuin kaksi tuntia. Kiitoksia kaikille kutsusta tulla puhumaan tänne ja osallistumaan keskusteluun. Minä ja kollegani Mendes olemme European Policy Research Centerista Glasgowsta, jossa olemme tehneet työtä tämän tutkimuksen parissa Fiona Fishleit kollegan kanssa. Ja meidän tehtävämme on arvioida kaikkia näkökohtia lainsäädäntöpaketissa ja tehdä suosituksia parlamentille. Keskitymme erityisesti tänään niihin asioihin, jotka liittyvät tehokkuuteen, suorittamiseen, strategiseen johdonmukaisuuteen ja yksinkertaistamiseen. Ja vaikka tutkimus ei ole vielä lopullinen, niin vähän ennakkohuomioita mahdollisiksi suosituksiksi, joita sitten lopussa esitämme. On vähän jotakin kuvia, jotka ilmeisesti on jaettu teille – Ehkä ne päätyvät myös tuonne valkokankaalle. Odottaessa kuvia sanoisin, että tutkimuksen tavoite on ollut arvioida kriittisesti komission luonnospakettia, säädöspakettia, joka perustuu siihen, että on arvioitu näitä politiikkadokumentteja ja on tehty myös budjettimallintamista. Raporttimme jakaantuu kuuteen osioon joissa käsitellään arkkitehtuuria, politiikkatavoitteita, alueellista ulottuvuutta, strategista johdonmukaisuutta ja ohjelmointia, suorituskehystä ja sitten yksinkertaistamista. Ja kussakin näissä kappaleissa tai osiossa olemme määritelleet arvioimme lainsäädäntöaloituksista ja sitten myös on suosituksia parlamentille. Jos Aloittaisin tästä arkkitehtuurista. Kuvat näyttävät edelleen puuttuvan. No, kuitenkin täytyy hyödyä eteenpäin. Rahoitusallokaation jako, jakautuminen kaiken kaikkiaan on tässä kuvassa ja sitten seuraavalle kaudelle myös ja miten miten tätä tulevaa kautta voidaan verrata kauteen 2007-2013. Ne ovat olemaan teille tuttuja lukuja, eh, jos puhutaan näistä päämuutoksista. Tässä asiassa rahoitusallokaatiossa Raportissamme olemme tehneet yksityiskohtaista arviointia sekä ehdotuksen seurauksista tukikelpoisuudelle että rahojen jakamisesta. Pääasia, johon kiinnittäisimme huomioon tässä mielessä, on tämä volatiliteetti näiden tietojen osalta. Laskelmamme ovat perustuneet 2011 tilastoihin tähän mennessä, joista saa 2006-2008 vuosille BKT per henkilö, niin uutta dataa on tullut käyttöön ihan äskettäin, joiden mukaan, on, joista näkyy suuria eroja, koska niihin kuuluu dataa myös BKT per henkilö vuodelta 2009. Ja nähdään aika tärkeitä muutoksia tukikelpoisuudessa. Arvioimme esimerkiksi, että on kuusi uutta aluetta, joilla on äh, tukikelpoisuus vähemmän kehittyneille alueille. Sitten kahdeksan uutta, joilla on siirtymäkauden siirtymäalueen status UKsta, Espanjasta ja Kreikasta. Ja kaksi aluetta on tullut, Mosovietskan alue ja Galitsia Puolassa ovat tulleet, ovat saaneet uuden status, statuksen. Eli tässä on suuria muutoksia joillekin alueille. Keski, Kreikan keskialue, verrattuna on pudonnut 68 prosenttiin keskiarvoon verrattuna 2007-2009 datan perusteella. Ensimmäinen huolena, että tässä kun tätä mietitään, on, tai mahdollinen ehdotus on se, että komission pitäisi pyytää tutkimaan, että mitä optiot saattaisivat olla tämän asian, tämän volatilitin vaihtuvuuden käsittelyyn. Esimerkiksi väliarviointi tukikelpoisuudesta seuraavalla kaudella ja että miten tätä haastetta voitaisiin hoitaa. Siinä on useita tapoja, niihin voidaan palata myöhemmin, jos tarpeen. Myöskin kun katsotaan tätä dataa, niin on joitakin huolenaiheita siitä, että miten aiemmat lähentymisalueet ja niiden rahoitus, miten sitä käytetään perusteena allokoinnille, toisin sanoen ennakkotapaus aiempi tukikelpoisuus määrää rahojen jakamista mieluummin kuin tarve. On optioita katsoa mahdollisesti tätä asiaa. Ja komission esityksessä on muitakin epäselviä kohtia, erityisesti kriteerit rahojen jakamiselle kehittyneimmillä ja siirtymäalueilla, ehdotukset budjetin rakenteeksi ja miten se vaikuttaa yksittäisiin maihin – ja myöskin enimmäismääräehdotukset ja miten vastakkaisvaikutukset voitaisiin, miten niitä voitaisiin käsitellä. Eli tukikelpoisuuteen allokointiin on otettu monessa kohdin kantaa raportissamme. Sitten tavoitteet kohesiopolitiikalle seuraavalle kaudelle. Laisti ottaen nähdään jatkuvuutta strategisella tasolla tavoitteissa – lainsäädäntöehdotuksissa. Alueellinen kohesio on mukana tai se otetaan nimenomaan sinne, mutta on vähän huolenaiheita sen määrittelystä. On muutos kohti sitä, että keskitytään 2020 strategiaan ja ajatellaan äh, tavoitteiden arkkitehtuuria uudelleen. Niihin tulee kaksi yleistavoitetta investoinnit kasvuun ja työllisyyteen ja alueelliseen kohesioon. Huolemme tässä on se, että puuttuu selkeyttä näistä tavoitteista. Erityisesti miten me näen tämä jännite 2020 tavoitteiden ja kohesion välillä ja niihin liittyvien tavoitteiden välillä. Ja ehdotamme, että uusi otsikkotavoitteelle voitaisiin lisätä yhteisiin sääntöihin, yhteisten sääntöjen asetukseen, jossa tehdään selväksi, että mitkä ensisijaiset ja toissijaiset tavoitteet kullekin rahastolle ovat. Tämä voitaisiin tehdä nimenomaan siksi toi vaihtoehtoisesti artiklassa kaksi määritelmissä. Yleisemmän tason huoli meillä on ovat nämä, että miten asetuksissa käytetään eri tavalla termejä, tehtävät, tavoitteet, missiot. Jos nämä standardisoitaisiin nämä termit, niin se toisi selkeyttä siihen, että miten näitä termejä käytetään seuraavalla ohjelmakaudella. Sitten seuraava tärkeä asia, joka koskee tehokkuutta ja suoritusta rahastoissa, on tämä alueellinen ulottuvuus. Tämä tulee nimenomaisemmaksi. Tämä otetaan nimenomaisemmin esille tässä ehdotuksessa, erityisesti niin, että alueellista toimintaohjelmaa vahvennetaan. Yhteisöjohteiseksi kehitykseksi ja paikallisiksi investoinneiksi ja kestäväksi kaupunkikehitykseksi pidämme niitä positiivisena, mutta olemme huolestuneita tästä ylhäältä alaspäin luonteesta jossakin näissä ehdotuksissa ja joihinkin kapasiteettikysymyksiin liittyy huolenaiheita. Enemmän pitäisi painottaa sillä, että käytetään vaihtoehtoisesti näitä paikallisia ja alueellisia välineitä, niin että niillä on jäsenvaltiot esittävät sille kunnolliset perustelut. Näemme tilaa sille, että olisi enemmän eh, joustavuutta kaupunkikehityksen alalla, että miten tätä korvamerkintää voitaisiin harjoittaa jäsenvaltion komission tasolla ja myöskin kaupunkiliottelussa enemmän joustavuutta, että se olisi alustava. Niklas Maatin ottaa, tai otti noihin kantaa eilen joihinkin näistä asioista meillä on huolenaiheena myös tämän hallinnollisen kapasiteetin taso, joka pitäisi olla olemassa tälle yhteisöpohjaiselle paikalliselle kehittämiselle ja alueelliselle investoinneille. Meidän mielestämme tässä pitäisi keskittyä ennakkoarviointeihin sopimus, kumppanuussopimuksissa ja varmistaa silloin, että tämä hallinnollinen kapasiteetti on olemassa. Päähuolenaiheemme liittyen alueelliseen ulottuvuuteen on kuitenkin se, että siinä on vaarana menettää strateginen lähestymistapa alueelliseen kehittämiseen seuraavalla ohjelmointikaudella. Ehdotamme monia tapoja, jossa että CFS olisi paremmin otettu, vahvemmin otettu huomioon yhteisen tukikehyksessä nämä asiat mukaan lukien nimenomainen osa alueellisesta ulottuvuudesta näissä liitteissä tai liitteessä, jossa valaistaan sitä, että miten nämä asiat voidaan ottaa huomioon kussakin temaattisessa tavoitteessa. Ja se olisi sitten perusta tälle kumppanuussopimukselle, käsitellä alueellisen kehityksen asioita osana niiden strategioita. Esimerkiksi näyttää, että miten käytetään kohesiopolitiikkaa alueellisen potentiaalin kehittämiseen, miten käytetään alueellista kohesiota ja siirrettyviä asioita. Sitten on tärkeitä ehdotuksia Euroopan alueellisesta yhteistyöstä, jotka ovat mielestämme positiivisia. Siinä pyritään tuomaan enemmän johdonmukaisuutta alueelliseen yhteistyöhön ja siihen, mitä sillä saadaan aikaan. Kuitenkin meidän mielestämme se olisi potentiaalisesti hyvin ongelmallista alueelliselle yhteistyölle ja sen ohjelmille noudattaa tätä konsentraation tasoa, jota ennakoidaan olevan, niin näemme, että siinä olisi enemmän tilaa joustavuudelle niille ohjelmille, joko niin, että lisätään prioriteettien määrää tai rajoitetaan neljä prioriteettia vaikka 75 prosenttiin allakoinneista. Ja jonkinlaista koordinaatomekanismia tarvitaan kumppanussopimusten välillä eri jäsenvaltioissa. Niin, että laaditaan esimerkiksi jonkunlainen yhteistyöpöytäkirja jäsenvaltioiden välillä alueellista yhteistyössä, jossa määritellään yhteistyön prioriteettialueet ja otetaan huomioon rele- relevantit makroalueet ja niiden strategiat. Sitten siirtäisin puheenvuoron kollegalle Carlos Mendesille. Hän käsittelee jäljellä olevia asioita. Um, so turning to strategic coherence. Strateginen johdonmukaisuus ja ohjelmointi. Olemme arvioineet tätä jo yksityiskohtaisesti aiemmassa raportissa, mutta avainasia alueellisten asioiden lisäksi on tietysti se, että miten dokumentti hyväksytään Olemme samaa mieltä parlamentin useiden jäsenvaltioiden kanssa, että neuvosto ja parlamentti, niillä pitäisi olla lainsäädäntörooli. Ja sitten muut toimielimet, alueiden komitea, talous- ja sosiaalikomitea pitäisi olla mukana tässä kuulemismenettelyssä, tässä mieluummin kuin että olisi delegoituja säädöksiä. Kumppanuussopimukset ja toiminnalliset ohjelmat Ennen kaikkea alueellinen, alueellisen kohesion ulottuvuus ja kohesion tavoitteet, ne täytyy heijastua selkeästi näiden asiakirjojen sisällössä. Ei välttämättä ajattelisi, että näin olisi, kun lukee tätä asetusluon asetusehdotusta näiden asiakirjojen sisällöstä. Asu alueellinen ulottuvuus, siihen on juuri viitattu, mutta sitten tämä integroitu osa siinä täytyy helpottaa todella integroitua lähestymistapaa, ei pelkästään täydentävyyttä ja pehmeää koordinaatiota, vaan täysintegraatio ja synergioiden hakeminen. Monirahastojen ohjelmat on ajatus, joka siellä on optionaalisesti. Ainakin meillä alueella, Skotlannissa on avoimuutta sitä kohtaan, että olisi ohjelmia, jotka kattaa kaikki rahastot ainakin kotimaan osalta. Ristiinrahoitus, sen lisääminen, miksi rajoittaa se 5 prosenttiin, ymmärrämme, että on tietysti monimutkaisia asioita, joita siihen liittyy ristinrahoituksessa muut jäsenvaltiot ja alueet voisivat optimaalisesti päättää, että haluavatko he korkeimmat kynnykset. On epäjohdonmukaisuutta myös siinä mielessä, että Euroopan sosiaalirahasto voi yhdistää investointiprioriteetteja, mutta muut rahastot eivät. Kaksi viimeistä asiaa sitten. Ehkäpä tämä nyt ei ole vahva prioriteetti parlamentille, koska neuvosto varmaankin ratkaisi joitakin näistä, joitakin näistä asioista, mutta päähuolet ovat kumppanuussopimukset ja ohjelmat, että ne eivät mene päällekkäin ja myöskin komission päätöksen soveltamisalaa, ettei se olisi liian laaja. Eli täytyy löytää tasapaino, jotakin, joka olisi lähempänä nykyisiä kansallisia strategisia äh, viitekehyksiä, mutta samaan aikaan jotakin sitovampaa kuin nuo kehykset tai strategiat. Temaattinen keskittäminen tai tämmöinen kutsuttu ring fencing, korvan merkitseminen, kaikki ovat siitä periaatteessa samaa mieltä, mutta samaan aikaan jäsenvaltiot, alueet, parlamentti, vastustavat ainakin tässä vaiheessa tätä korvamerkintäehdotuksia, rajoittamisehdotuksia. Me ehdottaisimme, että kun ajatellaan ennakkoehtoja, niin täytyy perustella niiden osuuden kasvaminen tähän kauteen verrattuna ja että pitää ehdottaa, että mitenkä, mitkä ne vaikut- tai miksi ne vaikutukset olisivat paremmaksi ja miten niillä saadaan kriittistä massaa. Sama koskee sosiaalirahastoa, eli sen sijaan, että asetetaan keinotekoiset ennakkotavoitteet, niin siinä pitäisi määrätässä olla vastaan äh, käyttöaste, ja niin, että ne arvioidaan komissiossa jäsenvaltioilla alueella, eikä se tarkoita sitä, että ESFn osuutta ei pitäisi kasvattaa. Se saattaa hyvin olla, niitä pitäisi, mutta pitäisi perustua hyvin perusteluihin kullakin alueella jäsenvaltiossa. Suorituskehys Ehdollisuus asiasta on hyvin keskusteltu täällä. Viime raportissa olimme samaa mieltä ennakkoehdoista. Yleisehdoista näyttää olevan niin, että siellä on enemmän sääntöjen mukaista muiden EU-politiikka-aloiden kanssa ja sitten tämä makrotaloudellinen ehdollisuus, perustelun talouden heikot ja myöskin oikeudellisessa mielessä hämärät. ESFllä Tietysti on terve alueellinen perusta, perustuslaillinen jopa peruste, joka on erilainen kohesiorahastoon verrattuna. Se kohesiorahasto 93 otettiin käyttöön liittyen lähentymiskriteereihin erityisesti ja EUn taloudelliseen hallinnointiin, mutta EAKR tai ESFn kohdalla näin ei ole. Suorituskehys ja varaus ovat, niissä pääasia on se, että niistä ei pitäisi tulla rahoitusreserviä. Mm, Niiden pitäisi liittyä tulosindikaattoreihin, ei rahoitusindikaattoreihin, eikä ehkä jopa edes tulosindikaattoreihin tai tuotosindikaattoreihin. Se, että se toteutetaan järkevässä ajassa. Tilintarkastustuomioistuin otti sen esille täällä viime kuussa ja niin, että siihen kuuluu luotettavaa meteorologiaa ja luotettavia tietoja. Yleistä ennakkoehtoisuutta tulosindikaattoreista, tilastoista tuemme. Yleiset indikaattorit myöskin tiedän, että keskustellaan siitä, että pitäisikö se olla asetuksessa vai jossain muussa asiakirjassa, mutta meille avainasia on se, että niistä sovitaan ajan periodin alussa eikä sen aikana. Ja myös, että tämä johdonmukaisuutta. EAKR-asetus ei tee eroa tulosindikaattoreiden välillä vaikka siellä tulosindikaattoreita on. Eli pitäisi olla johdonmukaisuutta ja pitäisi olla selvää, että mitkä tulosindikaattorit ovat, koska usein on sekaannusta hallintoviranomaisten keskuudessa. Tämän näkee toimeenpanoraporteissa. Ja hyvä alku olisi, että oikeudellinen dokumentaatio selkeästi tekisi tämän eron ja että oltaisiin johdonmukaisia kautta kaikkia rahastoja. Olemme myös samaa mieltä, että pitäisi olla maksimaalinen saatavuus arviointiraportille, kuten komissio argumentoikin, mutta myöskin komission osalta ja annan konkreettisia esimerkkejä myöhemmin. Kapasiteetti keskitytään tietysti kapasiteetteihin paremmin, mutta mitä todella tarvitaan on viitearvot, indikaattorit, jotta voidaan mitata suoritusta ja kapasiteettia. Tuemme myös yhteistä toimintasuunnitelmaa testitapauksena, joka voidaan ehkä yleistää tulevaisuudessa ohjelmiin ja kaikkiin rahastoihin. Yksi osa-alue, jossa olemme sitä mieltä, että on parantamisen varaa, on vastuu. Olemme kuulleet korkean poliittisen tason keskustelusta kohesioraportissa lainsäädäntötyön valmistelussa pakkomietinnössä, mutta lainsäädäntöaloitukset ovat olleet suhteellisen hiljaa tästä. Eli ehdotamme EUn suoritusvastuukehystä, jonkunlaisia vuosittaiset raportit parlamentille komissiolta, jonkun muotoinen suoritusraportti vuosittain, neuvostossa vuosittainen keskustelu, Ilmeisesti neuvostossa ei haluta perustaa erityistä ryhmää, mutta ainakin yksi kokous tälle pyhitettäisiin sitten äh, vertaisarviointia korkean tason ryhmässä. Ja suoritukseksi tukemiseksi on kriittistä, että toimeenpanoraportit sekä komission toimeenpanoraportit että ohjelmakohtaiset raportit keskittyvät tuloksiin, ei operatiivisiin asioihin ja vastaanottokykyyn tai käyttöasteeseen. Suorituskappale voitaisiin ottaa mukaan komission vuosittaiseen raporttiin. Se tarjoaisi pohjan näille vuosittaisille suoritusraporteille ja ehdotamme, että poistetaan suurin osa yksityiskohdista komission olemassa olevista vuosittaisista raporteista, rakennerahastoista, tilintarkastuksista ja tarkastuksista, koska ne ovat jo vuosittaisessa toimintakertomuksessa ja niin siellä on enemmän yksityiskohtia ja tässä on päällekkäisyyttä. Pitäisi keskittyä tuloksiin sen sijaan mieluummin kuin äh, rahoitusindikaattoreihin tai edes tuotosindikaattoreihin. Sama pätee ohjelmien toimeenpanoraportteihin. Tällä hetkellä näyttää olla niin, että raportissa pitäisi keskittyä äh, rahoitustoimeenpanoon niistä tuli silloin kevyempiä kuin aiemmin. Mutta me olemme sitä mieltä, että siellä pitäisi olla minimistandardeja asetuksissa ja komission malleissa. Ja on kriittistä, että ne julkaistaan kokonaisuudessaan seuraavan vuoden kesäkuuhun mennessä. Ei pelkästään kansalaisten yhteenveto, vaan koko raportti, jossa keskityttäisiin enemmän suoritukseen, ja ne pitäisi julkaista niin nopeasti kuin mahdollista. No viimeinen kuva, yksityis- yksinkertaistaminen ja tilinpäätös. Olemme samaa mieltä monien ehdotusten kanssa, joita komissio on tehnyt. Nyt kun aika loppuu, niin avainasiat ovat se, että arvioinnin, arviointia tehdään systemaattisesti. Komissio on tehnyt joitakin selvityksiä Ja asia pitäisi saada pöydälle niin nopeasti kuin mahdollista niin, että parlamentin kanta voidaan muotoilla. Ja myöskin selvitys sähköisestä hallinnosta. prioriteettiin täytyy olla yksinkertaistaminen. Hallintoviranomaisille komissio toteaa, että prioriteetti on edunsaajille. Ja myöskin ottaa mukaan yksinkertaistaminen avainpiirteen uudessa suorituskehyksessä niin, että komissio ja parlamentti tekevät jat, jatkotutkimuksen yksity, yksinkertaistamistoimien vaikutuksista ja niin, että niistä raportoidaan säännönmukaisesti parlamentille. Thank you very much. We move quickly. Kiitoksia. Mennään seuraavaksi tohtori Fabian Sulekkiin. Fabian, sinulla on puheenvuoro. Kiitoksia kovasti odottelen kalvojani näytöllä, mutta kiitokset kutsusta tulla. Näin kattavan alustuksen jälkeen on vaikea enää mitään sanoa mistään, mutta minä pyrin keskittymään korkean tason strategiaan näissä esityksissä. Niin toteaisin vain, että minä teen työtä European Policy Centerissa, joka on aivoriihi. Emme esitä muita näkemyksiä kuin omiamme. Nyt me yhteistyötä kyllä myös alueiden komitean kanssa monivuotisia rahoituspuitteita käsiteltäessä. Me olemme laatineet useita selvityksiä. Käytän niitä hyväkseni myös alustuksessani. Ne löytyvät verkkosivultakin, alueiden komiteankin kotisivulta. Tässä on yksi viite, muun muassa kaikkien uusimpia, joka nimenomaan tarkastelee yksinkertaistamista. No, mutta aloitetaanpa ensin kohesiopolitiikan suunnasta. Kaiken kaikkiaan varmasti voidaan olla samaa mieltä tavoitteiden kanssa, yleisten tavoitteiden kanssa. Ne on lueteltukin tässä Eurooppa 2020 tulosvetoisuus, integroitu lähestymistapa, yksinkertaistaminen. Näiden taustalla varmasti on se, että keskitetään rahoitusta, jotta saadaan vaikutuksia mahdollisimman paljon. Totta kai vaarana on tietysti se, että on hyvät sanat, mutta, mutta miten ne sitten näkyvät käytännössä on toinen asia. Olen aikaisemminkin huomannut, kun on tarkasteltu muita monimuotoisia rahoituspuitteita ja rakenne- ja kohesiopolitiikkaa, niin ihan samoja sanoja on oikeastaan käytetty silloinkin aikaisemmilla kierroksilla, mutta emme me välttämättä ole päässeet täytäntöönpanon asti. Ehkä on tärkeää siis korostaa, että meillä on totta kai ristiriitaisuuksia ohjelmissa sivutuotteena ikään kuin väistämättä se on sellaista aina. Aina joutuu valitsemaan, mitä haluaa korostaa enemmän, mitä vähemmän, mutta mielestäni selvästi puuttuu myös strateginen suunta. Mitä varten rahastot oikeastaan ovat? Ennen kaikkea sitä käytetään mihin tahansa, samaan aikaan, kaikkeen. Se luo jännitteitä tietenkin toimintaan. Eli lyhyesti minä haluaisin mainita joitakin ristiriitaisuuksia ensinnäkin, miten alueet ja minkälaista aluepolitiikka on. Mielestäni on aivan selvää, että tähän liittyy yksi näkökohta että saadaan aikaan johdonmukaisuutta poliittisten puitteiden kanssa Eurooppa 2020 strategiassa esimerkiksi, mutta on totta kai alueellisia erityistarpeitakin ja ne voivat täytäntöpanon kuluessa kehittyä. Eli saattaa syntyä jännitettä. Kumppanuussopimukset ovat yksi suurimpia innovaatioita. Ei oikeastaan tiedetä, onko se ylhäältä alaspäin vai alta ylöspäin toimia. Tästä on keskusteltu, miten niistä käydään neuvotteluja – voi olla, että se vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen ja siitäkin saattaa syntyä myöhemmin ongelmia. Jos tulosvetoisuus on keskitetysti toitettu, mutta sitten tulokset täytyy näkyä puolestaan alueelle, se saattaa syntyä, synnyttää jännitteitä. Temanttinen keskittäminenkin saattaa aiheuttaa ongelmia, jos ajatellaan niitä suuretta kumppanuussopimuksiin. Miksi molempia tarvitaan? Jos kumppanusopimuksiin halutaan tavoitteet Euroopan 2020 strategiset tavoitteet saavuttaa, niin eikö se olisi ainoa väline, eikä vain temaattinen keskittäminen. Totta kai tässä on hyvin keskitytty, mutta totta kai täytyy myös järkevällä tavalla erikoistua, kuten on sanottu, että alueet päättäisivät, mihin haluavat investoida, missä on suurin kuilu olemassa. Ei se välttämättä toimi temaattisen keskittämisenkään avulla kaikissa tapauksissa. Taloushallintokin vaikuttaa, miten politiikka kehkeytyy, onko alue- ja paikallisviranomaisella suurempi osa vai onko tämä enemmän valtiojohtoista ylhäältä alaspäin, kun ajatellaan uutta taloushallintoa, makrotaloudellista ehdollisuutta esimerkkinä, voitaisiin mainita ainakin. Sitten yksinkertaistamisesta. En tässä liikaa yksityiskohtia ota esille, mutta aina on ollut pyrkimyksenä yksinkertaistaa ohjelmia. Totta kai täytäntöpano on pahin pullonkaula. Usein se johtaa siihen, että että se näyttää kovin toisenlaista paikan päällä, kissan kultaa vaan. Ja totta kai tästä on muitakin selviä esimerkkejä, esimerkiksi ajatellaan kilpailusääntöjä, niin että oikeastaan käytetään enemmän sääntöjä kuin on tarpeen. Ja totta kai jos ajatellaan operatiivisia ohjelmia, kumppanuussopimukset ja neuvottelut näistä, niin ainahan on mahdollisuus, että näissä neuvotteluissa on vaaransa siinäkin, otetaan riskilähtöinen lähtökohta, eikä niinkään mietitään vähimmäistä vaatimuksia, otetaankin enimmäisvaatimukset, niin jos, jos tavallaan ylisuorittaa, niin ajatellaan, että saadaan vähemmän kritiikkiä osaksi. Sekin on vaarana tässä. Ja sitten myös kysymys siitä, miten eri alueita kohdellaan. Totta kai eroja on alueiden kesken. Temaattinen keskittäminen esimerkiksi rahoitus vaihtelee mutta mielestäni eroa on myös kielteisemmässä mielessä. Voi olla, että sitä ei aina huomioida riittävästi. On nimittäin alueita, joissa ei ole kykyä, kapasiteettia käyttää nykyistäkään rahoitusta. On alueita, jotka varmasti kamppailevat uuden rahoituksen parissa. Innovatiivinen alueellinen väline esimerkiksi on mielenkiintoista nähdä, miten ne pystyvät sitä käyttämään, jos ei hallintokapasiteettia löydy riittävästi. Mielestäni tässä on myös yksi ongelma, kun tässä vielä suunnitellaan samaa järjestelmää alueille, jotka pärjäävät hyvin, mutta myös alueille, joissa on enemmän vaikeuksia. Ja ehkä pitäisi räätälöidä nämä alue luokittain. Porkkanaa vai keppiä? Ehdot, suoritus, varaus, totta kai näissä on aina vaarana se, että kun rahaa tähän on tarjolla, niin ja sitten rastiruutun periaatteella toimitaan, eli ehdot täytetään, mutta tehdään vain välttämätön rahoituksen saamiseksi, niin että maksimoidaan hallinnollinen puoli, siis tavoite lähtöinen käyttäytyminen, eikä niinkään mietitä tuloksia entäpä kuka sitten pärjää hyvin. Vaikka alue pärjäsikin hyvin, niin voi olla, että jäsenvaltion ongelma saattavat haitata sitä. Kun ajatellaan makrotaloudellista ehdollisuutta, niin se on aivan selväkin asia, mutta varmasti koskee muitakin alueita. Sitten mikä tässä myös on tärkeää, en tiedä onko riittävästi siihen kiinnitetty huomiota uudistuksissa, kriisin vaikutus nimittäin, varsinkin euroalueen kriisin vaikutus. Meillä on hyvin paljon eroja kasvussa. Se on perussyitä myös sille, miksi taipumuksena on ollut, että kriisi vain jatkuu euroalueella. Ehkä meidän pitäisi kokonaan uudelleen miettiä, miten me käytämme rahoitusta. Totta kai jos kriisi 2013 mennessä on ohi, niin tätä ei enää tarvita. Mutta mutta jos ajatellaan rakenteellista kriisiä, joka vain jatkuu jatkumistaan, niin ehkä pitäisi enemmän tähdentää sitä, mitä pitäisi tehdä, mihin rahaa pannaan. Pitäisikö se perustua pelkästään PKTL-tasoihin, asukasta kohden pitäisikö miettiä kasvulukujakin tai muita arvioita, kilpailukykyä tai pitkän aikavälin taloudellista suorituskykyä, kun kriisimaissa on valtavia ongelmia. Entäpä periaatteet, joita on kehitelty kohesiorahoituksessa, ovatko ne soveliaat tässä kriisissä? Voimmeko tätä kohdentaa riittävästi, että tätä samaa ehdollisuutta käytetään kaikilla alueilla? Entäpä sitten, mitä pitäisi eniten tukea? Jotain siirtomekanismiako vai kohesiota, jotta voitaisiin tukea rahaliittoa vai jotain muuta 30 sekuntia vielä on jäljellä johtopäätöksiä varten. No, yritetään pitäytyä tässä. Monet toimet menevät kyllä oikeaan suuntaan. Tässä on paljon innovaatioita esityksissä, mutta yhtä lailla on ollut taipumuksena ohjata ylhäältä alaspäin hallintopuite esimerkiksi, joka siihen suuntaan vetää. Ja voi olla, että se ei muutosten vaikutus ole ihan selvästi näkyvissä. Jos ajatellaan täytäntöönpanoa, se on monimutkaista ja vaikka se paperilla on yksinkertaisempaa, ei se välttämättä käytännössä ole sitä, se on ennenkin nähty. Sitä paitsi meillä on paljon muutoksia. Muutokset luovat lisää epävarmuutta ja se saattaa johtaa siihen, että varaudutaan pahimpaan. Eli tässä korostetaan sitä, että vain vähimmäistaso toteutuu täytäntöönpanossa, ei enimmäismäärä. Ja kuten jo totesinkin, emme ole välttämättä keskittyneet riittävästi kriisiin tai kriisimaihin. Ja kaiken kaikkiaan rahoitusten strateginen suunta voi kyllä pysyä samana. Paradigmat eivät ole horjuneet. Eli lopullinen johtopäätös on, että meidän täytyy miettiä määritelmiä tarkemmin. Sinällään tämä on myönteistä, mutta se mene riittävän pitkälle. Tässä on vielä paljon selvitettävää. On selvästi tarvetta miettiä yksityiskohtia tarkemmin. Ja miten se sitten toteutuu täytäntöönpanossa, miten se poikkeaa maasta tai alueesta toiseen. Ja sitten viimeinen kysymykseni, missä määrin on EU-tasolla kyvykkyyttä komissiossa esimerkiksi täytäntöönpanna prosessia ja tukea jota tarvitaan varsinkin niillä alueilla, joissa ei kapasiteettia riittävästi löydy taiteen varassa. Kiitos. Thank you uh, very much and we move quickly. Kiitoksia. Sitten seuraava asiantuntija, herra Markus Trilling, joka on se Bankwatch Networkista. Annan teillekin 10 minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Kiitokset mahdollisuudesta tulla esittämään teille tämä asia teille. Herra Albrecht ja komission sen Ergaard ovat eh, katsoneet myöskin näitä asioita, näitä lainsäädäntöehdotuksia, joten tänään haluaisin kertoa teille näistä tuloksista ja mitä nämä indikaattorit näyttävät – komissiortuksen pohjalta ja mitä ne voitaisiin panna täytäntöön puitteistossa. Olette tehnyt tästä myös esityksen, jonka haluaisin näyttää teille. Aloitetaan taas näistä pilareista, joista on puhuttu tänään. Yksinkertaistamisesta, että me mennään paperista toimiin, tehdään tuloksia, tulos suuntautuneisuutta. Se vaatii uutta mekanismia, jota ei vielä tällä hetkellä näkyvissä lainsäädäntöehdotuksissa. Meillä on myöskin tilintarkastustuomioistuimen kommentti asiaan liittyen, jonka toivottavasti voin näyttää teille. Tässähän se onkin. Niin, liittyen siihen kysymykseen, kuinka tulossuuntautuneisuus voidaan sisällyttää lainsäädäntöehdotuksiin. Tilintarkastustuomioistuin omassa lausunnossaan totesi, että tämänhetkinen ehdotus on vielä sinne niin kuin ennenkin suuntautunut siihen, miten laitetaan sisään ja pitää noudattaa sääntöjä, eikä niinkään tuloksia katsota siinä. Ja sen alla olevaa järjestelmää tarvitaan, jotta voidaan taata se, että myöskin suuntaan tämän tuloksiin. Ja tilintarkastustuomioistuimen maistessa juuri nämä tulosindikaattorit tässä yhteydessä. hetkisen yhteisen säännöstön puitteissa, jossa puhutaan juuri tällaisista vaatimuksista, että oltaisiin tulosindikaattorit, joilla voidaan katsoa sitten mahdollisia tuloksia – ja jotain muodollisia vaatimuksiakin voitaisiin luoda tälle kullekin ohjelmalle, jotta voidaan katsoa sen tavoitteita, prioriteettialueita ja antaa sitten tietoa siitä, kuinka varat on jaettu sitten kaikkien hyvinvoinnin mukaisesti politiikan toimien puitteissa. No mitä näisten tulosindikaattorien tarkoitus on, kun puhutaan tavoitteista, ja kun puhutaan tavoitteista, niin tarvitaan indikaattoreita, mikä kertoo, että kuinka pitkälle ollaan päästy tavoitteiden saavuttamisessa. Ja nämä tavoitteet yleensä liittyvät yli Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Meillä on myöskin energia tai ympäristö tai kestävän kehityksen tavoitteet, jotka pitäisi myös ottaa huomioon kohoisiopolitiikassa. Ja toinen tarkoitus tällä myöskin on sitten on valvonta. Tarvitsemme indikaattoreita, kertovat meille siitä, että kuinka me olemme edistyneet näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Ja tätä pitäisi jollain tavalla vielä kommentoida. Ja sitten lopuksi myöskin arviointi pitäisi tehdä, mitä pysyy arvioimaan se, että ovatko nämä tavoitteet saavutettu vai ei. Yhteiset indikaattorit, kuten on asetuksessa tällä hetkellä, nimittäin ne on tällaisia tulosindikaattoreita. Tässä näyttää vaikka kuinka monta yritystä siinä on, joka saa tukea, kuinka monta minkäkinlaista tukea. Ja kuten näemme, tälle. Tässä ei ole oikein yhteyttä Eurooppa 2020 tavoitteisiin varsinaisesti. Eikä ei anta suore, su, sen suurempaa tiedotusta siitä, että onko, minkälainen laatu näillä tavoitteilla on. Tämä on harkinnanvaraista. Ja tarkoittaa sitten tämä raportoinnin ja valvonnan suhteen ja kuinka suurta osaa varoista voimme saavuttaa väliraportissa. Tässä on muutamia hyviä esimerkkejä. Kansallisesti ja Slovakiassa kansallisesti, jossa on tehty hyvin hienoja indikaattoreita tämän tutkimiseksi. Mitä haluaisin ehdottaa tässä? On tästä indikaattori rypästä, joka tarkoittaa kestävän kehityksen indikaattorit yhteensä – jotka liittyvät sitten temaattisiin indikaattoreihin. No, tämän takia on kaiken kattava lista. pitää todeta, että kaikki indikaattorit, ovat tässä mainittuina, ovat tietenkin olemassa, ainakin kansallisella tasolla, joko Eurostatissa tai muualla. Mutta tietenkin niitä on paljon enemmän kuin tässä mainitut. Eli kun puhutaan innovaatiosta, huolimatta teknologian kehityksestä ja markkinoinnin kehityksestä. Täällä on olemassa indikaattorit, jotka kertovat sen, mitä se tarkoittaa prosessissa ja mitä se tarkoittaa yrityksille, miten he käyttävät energiaa, minkälainen jalanjälki heille jää. Ja ilmastopolitiikassa tämä nähdään myöskin, myöskin kilpailupolitiikassa tämä näkyy myöskin. Meillä on indikaattoreita, jotka kertovat talouden energiaintensiivisyydestä, resurssien käytön tarpeesta, jotka ovat tämän alueen asian aspekteja. Taloudessa on indikaattori liittyen kasvihuonekaasujen käyttöön sektorikohtaisesti. Ja meillä on myöskin tietoja uusiutuvien energialähteiden käytöstä sektorikohtaisesti ja myöskin ympäristöstä ja biodiversiteetistä on olemassa tietoa. Meillä on myöskin ilmastonmuutoksesta tietoja ja, ja siihen sopeutumisesta ja maankäytöstä. Ja resurssitehokkuudesta. Ja meillä on myöskin henkilön tuottamasta jätteestä per henki, talousjätteestä talousjätteen kulutus on tärkeä asia tietää. Ja myöskin kierrätysjärjestelmät ja kierrätysosuus on tärkeä tietää. Ja kuinka maaperä käyttää, maaperän suojelu, ilmanlaatu kaupungeissa. Mutta kuinka infrastruktuuria ja vihreät alueet voidaan sitten yhdistää niin, että kansalaisten hyvinvointi paranee. Tietenkin kuljetus on tärkeä. Meillä on tässä sekä tiekartta tavoitteineen, jota meidän pitää katsoa sitä, että kuinka kuljetusmuotoja voidaan jakaa eri tilanteissa, kuinka henkilöt siirtyvät vaikka henkilöajoneuvoista julkiseen liikenteeseen, kuinka voimme saada tuotteet teiltä pois raiteille ja sitten myöskin kasvihuone kaasupäästöt kuljetussektorilla ovat tärkeä asia. No niin, vähän lähestyy loppua tässä jo. Indikaattorit ovat vain väline sille, että mitataan kansallisen tason tavoitteita. Meillä on tosi kunnianhimoisia tavoitteita Euroopan 2020 strategiassa ja yhteisen säännösten liitteestä – suoritusalustasta. Jäsenvaltiot omalla tasollaan sitten valitsevat prioriteettinsa, valitsevat jonkun sektorin, vaikka talo- ja rakennussektorin, ja katsovat sen energiansäästötavoitteita vuonna 2020, ja, ja sitten tähän liittyy vaikka rahoitusta tai projekteja, tai mitenkä voidaan vain tukea näitä projekteja tai muita tavoitteita voidaan luoda tämän suhteen, voidaan tehokkaasti vähentää päästöjä. Ja tämä voisi olla sitten hyvä puitteisto sille, kuinka kohesiopolitiikka voitaisiin myös arvioida. Kiitoksia. Kiitoksia, olemme 20 minuuttia nyt aikataulustamme jäljessä, joten siirrymme seuraavaan puhujaan. Dario Charciulo, kampanjan alueen johtaja. Ja teillä on myöskin Era Molov, projektijohtaja, mukana. Joten kuuntelemme teitä seuraavaksi. Olkaa hyvät. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia. Kiitos kohteliasta kutsusta ja kiitos huomiostanne kampanja-aluetta kohtaan. Se on yksi suurimpia etelän alueita, kolmannes väestöltään Italiassa – siellä on yksi operatiivinen ohjelma myös, joka on yksi tärkeimpiä, siis ylipäätään Euroopan unionissa. Minulla on tässä myös kalvoesitys, jota en kyllä nyt mistään näe. Täällä, äh, okei. Okay. Voisiko joku auttaa, selvä. Kuten puheenjohtaja totesi, tunnette varsin hyvin alueemme Olemme usean otteeseen, olette olleet usein kampanjassa ja Napolissa. Minä haluaisin ottaa, jotain sanoisin myös meidän hallinnostamme, se on osittain itsehallintoa, me noudatamme siis suoraan yhteisönkin säännöstöä meidän omalla alueellamme. Eli totta kai nyt haluaisin ottaa esille vain yleisempiä kysymyksiä, jos ajatellaan taloustilannetta, kaikki sen tietävät talouskriisin vuodesta 2000 on ollut jo voimassa koko mantereella. Totta kai se koskee myös entisiä tavoite ykkösalueita. Nehän ovat selvästi alempana keskitasoa kun ajatellaan kaikkia 27. Italiassa sen sijaan on ollut vastavirtaankin liikkumista, kun ajatellaan jäljessä olevia maita ja lähentymistä. Siksi minä haluaisinkin nyt esittää 10 minuutin puitteissa, jotka minulla käytössäni ovat, eh, että en nyt käytä käsiä, niin säästän aikaa ehkä siinä, koska me italaiset yleensä käytävät käsiään paljon, ehkä siinä jo muutaman sekunnin säästän jos puheenjohtaja sen minulle sallii, niin miten rakennerahastot toimivat kärsivillä alueilla, koska meidän alueella puhutaan suorastaan väestötsunamista, nollakasvusta kampanja-alueellamme kasvuluvut, tai työttömyysluvut ovat valtavan korkeat. Se on iso alue, työttömyys koska varsinkin nuoria – kuten koko Italiassa. Minä, kuten totesin, yleisten näkökohtien pohjalta otan sille myös sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia, kun ajatellaan, että me olemme toimijoita paikan päällä, miten me näemme tämän nykyisen lainsäädäntöpaketin omasta näkökulmastamme. Mitä tulee myönteisiin näkökohtiin ensinnäkin, niin olemme erittäin iloisia siitä, että pyritään yhdenmukaistamaan yhteisiä sääntöjä eri rakennerahastoissa, niin, että meillä olisi yhteisiä sääntöjä säädöstössä. Me uskomme, että sen myötä voidaan yksinkertaistaa myös ohjelmointia. Täytyy muistaa, että tänä päivänä meillä on useita välineitä alueellista ohjelmointia varten. Usein ne eivät välttämättä mene samaan suuntaan johdonmukaisella tavalla. Enemmän joustoakin on nyt tulossa ohjelmien hallinnoinnissa. Se on erittäin tärkeää. Se, että tällaista harkintavaltaa on olemassa myös parikymmentä prosenttia siis luvan antavien viranomaisten kohdalla, niin että myös hallintoviranomaiset voivat toimia. Vaikuttaa siltä, että tämä on myönteinen elementti. Niin ikään se, että vahvistetaan suhteellisuusperiaatetta valvonnassa sen mukaan, miten suuri rahoitusvolyymi on, miten suuri riski siihen liittyy. Nimittäin kun ajatellaan esimerkiksi meidän operatiivista ohjelmaamme, vaikka siinä on nyt keskeytyksiä ollut maksatuksissa, siitä puhun vielä lopussa, niin komissio on tehnyt tarkistuksia, mutta tämä myötä ei vielä oikeastaan pysty jatkamaan toimintaa meidän operatiivisessa ohjelmassamme. Vielä yksi tekijä, joka on merkittävä, jotta voidaan tehokkaammin tätä hallinnointi on informaatio. Täällä on seitsemän indikaattoria. Varmasti se helpottaa tietojen keräämistä ja myös raportointi Euroopan unionin tasolla. Niin ikään tässä aikaisemmin kollegat jo puhuivatkin mahdollisuudesta vähentää vuotuisia kertomuksia – kun tämä helpottaa hallintotyötä, totta kai hallintoviranomaisten parissa. Vielä yksi näkökohta, joka on tärkeä, myös se, että edistetään niin kutsuttua sähköistä kohesiota, e-cohesionia, sillä on valtava merkitys silläkin, niin että voidaan hallintotakkaa keventää. Totta kai sen on jatkuttava. Tällaista kapasiteetin rakentamista tarvitaan paikallishallinnossa – varsinkin edunsaajien parissa. Sitten kielteiset näkökohdat, se, että kuten takollit totesivat, hallintotaakka on kevennetty. Kun meillä tällainen uusi paketti tulee, niin se korostaa edunsaajien roolia kaikilta, kaikilla tavoilla. Siksi minä uskon, että valittu suunta on epäilemättä oikea. Sitten pikaisesti kielteisiä näkökohtia. Ehkäpä millä voi olla kielteistä vaikutusta hallintoon ja vaikuttaa suoraan myös rakennerahastoihin on ennakkoehtokäytäntö ja sitten makrotalous. Tämä tyyppinen järjestelmä saattaisi aivan varmasti luoda ongelmia, ellei sitten noudateta suhteellisuusperiaatetta niiden soveltamisessa. Ennen kaikkea me uskomme, että ehdollisuuskriteeriä pitäisi toteuttaa kansallisella tasolla. Sitten vielä mennäkseni kielteisiin vaikutuksiin ja tulospuitteisiin ja maksatusten keskittämismahdollisuuteen, niin olen kyllä samaa mieltä tuloslähtöisyyden kanssa, mutta meidän mielestämme voimavaroja ollaan tässä myös leikkaamassa. Minä uskon näiltä osin, että meidän pitäisi käydä nyt laajaa keskustelua niin, että mukana ei olisi pelkästään kansallisen tason tahoja, vaan myös alueellisia toimijoita, jotta voitaisiin taata tihokas täytäntöönpano eri säädöksissä. Totta kai kansallinen akkreditointi ja hallinnointipuoli ovat kriittinen puoli ehdotuksessa, niin että voitaisiin taata tämä toimintakyky etukäteen. Sitten vielä yksi kielteinen näkökohta tai kriittinen enemmän kuin kielteinen, kun, kun ajatellaan vuosittaista tilinpäätöstä, jota komission puolella tehdään. Siellä pitäisi tilinpäätös tehdä vuotuisesti, ja se on velvoite, ja se saattaa kansallisessa kirjanpidossa luoda ongelmia tai myös aluetasolla. Jos ajatellaan operatiivisia ohjelmia ja toimijoita niissä, jos on kyse suuremmasta kuin 250 miljoonasta eurosta, niin tässä tarvitaan suurta yksinkertaistamista. Siinä yksinkertaistetaan tavallaan eri viranomaistahoja, hallinnointiviranomaiset ja luvanantavat viranomaiset, tilintarkastustahokin olisi julkinen taho, mutta kuitenkin eri kuin on hallintoviranomainen itse operatiivisessa ohjelmassa. Lisäksi myös rahoitusvälineen menettelyihin on muutoksia tulossa. Tämä koskee varsinkin suurhankkeita ja tämä mutkistaa vaivan varmasti ohjelmien ja hankkeiden toteuttamista. Kun ajatellaan, että 40 prosenttia voi olla tämä osuus, jos on kyse 7 miljardin ohjelmasta, niin tässä 40 prosenttia menee suurhankkeisiin. Sitten muutosten vaikutuksista seuraavaksi. Yleensä kaikkien säädösesitysten tarkoituksena on muuttaa tätä arkkitehtuuria 2007-2013 verrattuna, mutta kuten täällä on todettukin, nämä muutokset liittyvät myös, niistä koituu paljon hyötyä ohjelmointipuolella, varsinkin rakennerahastopuolella. Minä uskon, että meidän pitäisi myös miettiä joitakin neuvotteluesityksiä, tehdä, käyn ne lyhyesti läpi. Ennen kaikkea meidän pitäisi miettiä, mitä on tehty 2007-2013 kaudella, minkälaisia innovaatioita on tehty, ja ne täytyy nyt perustella, jos lisää tulee, että saada lisäarvoa. Komissio on korostanut ennen kaikkea edunsaajan parissa vähentää taakkaa. Ja siinä tarvitaan yhdenmukaisuutta enemmän. Ja jos tehdään jotain muutoksia, joilla on vaikutuksia toimijoille hallintotasolla, se on myös huomioitava. Lopuksi haluaisin vielä tässä ottaa esille seikan, joka ehkä kiinnostaa teitä – Nimittäin jos me haluamme selviytyä kriisistä, joka nyt koskee koko maailmaa, mutta varsinkin meidän manterettamme, niin pitää paikkaansa, että meidän pitäisi myös noudattaa sääntöjä, mutta kun sääntöjä on pilvin pimein, niin alueella on sellainen vaara, että tilanne johtaa ojasta allikkoon. Ja kuten puheenjohtaja totesi, Minä edustan täällä tavallaan myös kampanjan alueen Brysselin toimistoa ja, ja haluaisin nyt palauttaa mieliin, tai varsinkin siis meidän pitäisi nyt löytää isien henki, että meidän täytyy mitkä ovat uudet puitteet. Minä uskon, että tämä on oikea tie. Että meidän täytyy purkaa myös sääntelyä, jotta alueet voisivat saada parhaimman rakennerahastosta. Kiitos. Thank you very much. So now we move to... Kiitoksia. Sitten seuraavaksi herra Pelin Molov Bulgariasta projektijohtaja. Olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, за мен е Hyvät naiset ja herrat, minulle on kunnia ja suuri vastuu osallistua tähän julkiseen kuulemiseen lainsäädäntöpaketista yhteis- yleisasetukseksi seuraavalle ohjelmointikaudelle. Esityksessäni perustan käytännön kokemukseen ja ammattikokemukseen aluesuunnittelusta ja sosiaali- strategisesta suunnittelusta paikallisella tasolla. Siinä pyrkimyksenä on toteuttaa hyvin perusteltuja projekteja, jotka johtavat julkisen hyvän nimissä kestäviin tuloksiin. Olen jättänyt teille kuvia, toivottavasti ne näkyvät tuolla valkokankaalla. Koulutukseni on arkkitehdi, mutta urani ajan olen ollut kaupunkisuunnittelija enimmäkseen. Olen johtanut ryhmiä, jotka ovat laatineet lainsäädäntöä ja projekteja aluesuunnittelussa aluetasolla, paikallisen tason hallinnoinnissa, kestävän kaupunkikehittämisen alalla ja EUn kohesiopolitiikan toteuttamisessa. Viimeisen kahden vuoden aikana olin mukana, kun laadittiin Bulgarian kantaa Tonava-strategiaan EU-ssa. Mainitsen tämän Tonava-strategian, koska mielestäni metodologinen lähestymistapa sen laatimisessa voi olla sellainen asia, jota voidaan käyttää vaiheena myös, kun laaditaan tätä uutta lainsäädäntöpakettia, josta nyt keskustelemme. Haluaisin esittää kommentteja kahdella tärkeällä osa-alueella. Kestävä kaupunkien kehittäminen sitten inte, niin, että on integroitu suunnittelu, lähestymistapa ja sitten yhteisöjohtama paikallinen kehittäminen, jossa keskitytään pienalueisiin. Meidän mielestämme ehdotus tulevaksi koesiopolitiikaksi on hyvä lähtökohta sillä, että toteutetaan kunnianhimoista, kunnianhimoisia kaupunkikehittämisen ohjelmia. Ne voivat olla vahva liikkeelle paneva voima – jossa hyödytään, jotka hyödyttävät ei pelkästään kaupunkien ja agglomeraatioiden väestöä, vaan valtiota kokonaisuudessaan. Sen vuoksi pidämme hyvänä komission ehdotuksia erityisille investointiprojekteille kaupunkialueille, jossa keskitetään rahoitus strategiin, jotka keskittyvät pienempiin päästöihin, kestävään julkiseen liikenteeseen, niin että kaupunkien ympäristötyönne paranee ja se, että ongelma-alueita kaupungeissa elävöitetään ja elvytetään. Tietysti tarvitaan tiettyä joustavuutta, kun temaattista keskittymistä toteutetaan. Tämä kuva osoittaa suuret kaupungit Bulgaariassa, jotka ovat agglomeraatioalueiden keskuksia. Ne kehittävät integroituja suunnitelmia kaupunkien kehittämiseen ja elvyttämiseen. Tämä on pohja projekteille, hankkeille, joita rahoitetaan operatiivisista ohjelmista seuraavan ohjelmointikauden aikana. Integroitujen suunnitelmien toteuttaminen ja kehittäminen kaupunki- alueille ja niiden kehittämiseen ja elvyttämiseen ovat uutuus Bulgaariassa, kun yritetään sovittaa yhteen sosio- sosiotaloudellinen ja aluesuunnittelu. Tämä suunnitelma pidämme sitä osana hankkeita, jotka liittyvät ajallisesti ja paikallisesti yhteen. Suunnitelmaan kuuluu, poli- se tuo yhteen politiikkaa poliitikkoja ja osallistujia yhteisestä toimeenpanosta. Tällä tavalla se antaa panoksensa vision ja strategian toimeenpanemiseen kaupunkikehittämiselle ja erityisille prioriteettialueille. Integroitujen suunnitelmien erityispiirre on se, että niihin kuuluu ryhmä ei pelkästään kaupunkisuunnittelu- ja investointihankkeita, vaan laaja kirjo toimia, kuten hallinnollisia toimia, myöskin taloudellisia ja hallinnollisia toimijoita. Ne antavat panoksensa tähän kattavaan kestävyyteen ja varmistavat, että saadaan lisäarvoa. Bulgaariassa integroitujen suunnitelmien kehittäminen kaupunkien elvyttämiselle ja kehittämiselle liittyy niin, että toimeenpannaan aluekehityksen operationaalisia ohjelmia, kuten muitakin operationaalisia ohjelmia, joista saadaan rahoitusta kaupunkihankkeille. Meidän pitäisi ottaa esille, että sen lisäksi, että on rahoja, joita saadaan e- EU-sta, niin integroidut suunnitelmat käyttävät muita mahdollisia rahoitusmekanismeja, kuten niin, että houkutetaan yksityistä pääomaa ja rakennetaan pp kumppanuksia yksityisen ja julkisen puolen kumppanuksia. Tässä on tämä integroitu suunnitelma tässä kuvassa ja sen sija kansallisten dokumenttien ja suunnitelmien kirjossa. Muutama sana. Mikä potentiaali on kestävälle kaupunkien kehittämiselle niin, että sitä tuetaan niin kutsutulla integroidulla alueellisella investoinnilla? ITI. Tämä uusi aloite pitää alueellista investointia välineenä, jolla investoidaan moniin hankkeisiin. Näiden investointien avulla voidaan yhdistää rahoitusta eri lähteistä. Siihen voi tulla mukaan eri funktionaalisia kaupunkialueita perustuen laajempiin kaupunkialueisiin, mukaan lukien naapurissa olevat maaseutualueet. Komissio ehdottaa, että ainakin 5 prosenttia rahoituksesta kussakin jäsenvaltiossa EAKRn puitteissa pitäisi allokoida kaupunkikehitystoimiin. integroidun alueellisen investoinnin, investoimisen kautta. Hallinnointi on delegoitu kaupungeille ja Tämä on vakava haaste, jossa vaaditaan pyrkimyksiä rakentaa vaadittavaa hallinnointikapasiteettia. Ja tästä aiemmat puhujatkin ovat puhuneet myös. Ja nyt haluaisin sanoa muutaman sanan jostakin hyvin tärkeästä asiasta. Se on hyvin tärkeä kehityskulku Bulgaariassa, valmistellaan sitä, että osallistutaan niin kutsuttuun yhteisön johtamaan paikalliseen kehittämiseen. Sitä voidaan käyttää välineenä kestävälle alueelliselle kehittämiselle. Yhteisön johtamalla paikallisella kehittämisellä tarkoitamme kehittämistä alueiden sisällä ja alueiden sisällä, joilla on erityispiirteitä – niin, että johdossa ovat alueelliset neuvostot tai toimintaryhmät. Nämä neuvostot koostuvat niin, että siellä on osallistujia, edustajia sekä puolelta, julkiselta puolelta, yksityiseltä puolelta ja kaikilta päätöksentekotasoilta. Nämä neuvostot niin, ne ovat sellaisia, että millään ryhmällä ei ole yli 49 prosenttia äänioikeudesta. Ja tässä olen yrittänyt näyttää ryhmän yhteisöjä tai kuntia, joilla on sama suunnitelma kehittää käsitettä tietylle ajankohdalle tai periodille. Siihen kuuluu kehittämissuunnitelmat ja tällä perustalla sitten tehdään valinta ja valitaan yht- sellaiset hankkeet, joissa on yhteinen intressi ja niiden, mistä saadaan paljon parempia tuloksia kuin mitä tällä hetkellä voidaan todeta. Tämä kuva, toivottavasti se nyt näkyy kaikille. Tässä olen pyrkinyt näyttämään mahdollisuuden siihen, että eri rahastot rahoittavat strategioita, jotka perustuvat yhteistyöhön eri sidosryhmien välillä. Ja tältä pohjalta toimeenpantaisiin erityisiä hankkeita eri toiminta-alueilla, osa-alueilla kohesiopolitiikassa. Ja koska nyt aika loppuu, haluaisin näyttää uuden esimerkin ihan viime viikolta Bulgariasta. Etelästä maata. Se on rajat ylittävä alue, Se on epävirallinen alue Mestajoen ympärillä. 12. maaliskuuta kokoonnuttiin yhteen ja perustettiin komitea, joka valmistelee luonnoksen sillä, että miten kehitetään tätä epävirallista aluetta. Pohjana käytetään sidosryhmien työn periaatetta. He valmistelevat strategian sitten kuntien suunnitelmille ja niiden kehittämiselle seuraavan su- suunnitelmakauden aikana. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia herra Molov tästä mielenkiintoista esityksestä. Annetaan saman tien puheenvuoro herra tohtori Lohaidelle, missä hän istuukaan. Toivottavasti lausunut nimen oikein. Näin saksaksi. Tämä on kavittelen puheenvuoro. Kiitoksia myös. Meillä on pieni esitys valmisteltuna, jonka tulen ottamaan tätä esiin. Hessenin tuki pankki on tällainen Saksan liitto-osavaltion Hessenin pankki. Tuemme myöskin maataloutta Hessenin alueella. Ja aloittaisin tässä kertomaisin tätä yleisen rakennerahaston asetuksen ensimmäistä lauseesta. Tulevan uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja tuoda tuloksia ja edullisuutta ottaa paremmin esille tulevaisuudessa. Tämä on komission tarkoitusperä. Nyt otin tästä esimerkinomaisesti muutamia asioita esille, joihin haluaisin keskittyä ainakin yksinkertaistamiseen ja tehokkuuteen liittyen. Ei-kohesio asia ja yksinkertaistaminen ja rahoitusvälineet ovat tässä esitykseni kohteena. Monissa asioissa herra Cargulio puhui oikeastaan puolestani. Hyvä, että hän täällä oli myös puhumassa. Voimme jatkaa tästä suoraan hänen esityksestään. Aloitetaan e-kohesiosta, joka vaatii se, että 31. joulukuuta 2014 pitäisi tiedonvaihdon tapahtua sähköisesti, sähköisiä järjestelmiä käyttäen. Tämä on periaatteessa meidän mielestämme hyvä aloite. Tietenkin tällä tavoin pyritään uudistamaan hallintotyön työ, tekemistä ja myöskin sitten edunsaajien ja myöskin muiden osapuolten työtä se helpottaa, mutta me tarkoittaa myös sitä, että kun teknisiä ja rahoituksellisia asteita ovat tarpeeksi huomioon tämän täyttöönpanossa. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että tämä aikaraja 31. joulukuuta 2014 ei ole sellainen, että voidaan pitää kiinni on pahoillani, että jotakin näe, että mä näen pienellä, mutta tota, kuitenkin. Meidän tämä aikaraja ei ole realistinen koko ATK-projektin läpiviemiseksi. Tämä vaatisi vain vähintään 36 kuukautta siitä lähtien, kun kaikki osaset on tiedossa. Ja tämän takia meistä on hyvä, että Tanska puheenjohtajavaltio on tehnyt kompromissiehdotuksen, ja Täällä ehdotetaan aikarajan siirtoa vuoden 2016 loppuun, mutta meidän mielestämme oikeastaan olisi 2017 olisi realistisempi kaikille osapuolille. Erityisesti, koska tämä tapahtuu delegoidun säädöksiin. Ja tällöin tarvitaan 36 kuukauden täytäntöönpano aika siitä lähtien, kun päätös on tehty. Tietenkin tähän lisäksi liittyy sitten rahoitus- ja henkilöresurssien käyttö asiat. Tällainen IT-aloitte vaatii paljon resursseja, ja tällöin herääkin kysymys, että voiko komissio ehkä omalla teknisellä tuellaan auttaa projektin läpiviemisessä. Me edellisen tukikauden aikana teimme tällaisen tukihakemusportaalin. Ja tämän luominen maksoi silloin 750 000 euroa. Jos tässä vaikka tehdään vaikka jollakin alaohjelmalla tällainen sovelluttaminen, se on 2000 euroa. Ja kun toimija on 20, niin tässä on 6-7 numeroa tässä loppusummassa sitten. Niin pitää todeta, että jos tällaista joku haluaa, niin pitää myöskin todeta, että mikä se rahoittaa. Joko tilaa sen, pitää myös rahoittaa se. Emme puhuneet vielä sähköisistä asiakirjoista tai siitä, että tarvitaan liittyntää vaikka eri viranomaisten välille. Tämä on kaikki kallista. Sitten yksinkertaistaminen. Tässä on moni esimerkkejä, joiden niin yli tulen hyppäämään että voimme vähän ottaa aikaa kiinni tässä, mitä on mennyt näihin muihin esityksiin. Otetaan tämä akredointi ensin. Meillä on tietty elin, joka on ministeritasolla akredoitu, ja se ja sitten ministeritason valvontaakrointoelintä, joka katsoo sitten rahoitusasioita. Tämä komission ehdotuksella nämä tehtävät luottaisiin tavallaan yksi, eli lisää tänne, joka katsoo, tai toimii täällä täytäntöönpanotasolla, ja katsoo, kuinka täytäntöönpano tapahtuu paikallistasolla. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että tähän tulee myöskin lisää hallinnosta taakkaa, jota tietenkin on sitten toisaalta taas vaan kupissa hyöty vastaamassa. Ja nyt pitääkin miettiä, tuotko nämä ehdotukset laadullista parannusta tähän asiaan. Oikeastaan tässä on maatalousrahaston ehdotukset tullaan siirtämään nyt tänne rakennepuolelle, mutta onko tässä niin korkea virheiden taso, että tämä siirto on oikeutettua? Toimien pitää olla tehokkaita, eikä tässä ole järkevää se, että vaan pelkästään tarkastuksia, vaan tehdään niitä yhdenmukaisempia. Se, että kansallinen tilintarkastustuomioistuin, Hessenin tilintarkastustuomioistuin ja EUn tilintarkastustuomioistuin tarkastaa kun saman asian, ja vaikka joku taseen, ja sitten myöskin sisäinenkin tarkastus vielä, että me olla viiteen kertaa sama asia oikeastaan. Onko tämä nyt tehokkuutta? voisimme ehkä hyväksyä näiden muiden tekemän tarkastuksen. Tämä on se meidän ehdotuksemme. Sitten aiheena seuraavaksi on rahoitusvälineet. Meillä on asetuksessa artikla 32 pohjana, jossa puhutaan rahoitusvälineistä – kuinka se pantaisiin täytäntöön. Me tuemme tätä kyllä. Tämän välineen edut ovat todellakin se, että tämä yksinkertaistaa asioita ja tämä tekee täytäntöönpanosta ja käytöstä helpompaa. Voidaan käyttää myöskin vipuja tässä yksityistä rahoitusta ja ulkoista tietotaitoa voidaan ottaa mukaan. Ja tehokkuutta voidaan näin parantaa. Ja voidaan myös niin eh, tukea sitä, että toimitaan liiketaloudellisesti järkevällä tavalla. Ja näin voidaan estää myöskin erilaisia tuki, ai, mm, tukitoimien markkinoita vääristävää tulosta. Tämä on positiivista kaikki, mutta meillä on muutama kommentti täytäntöönpanoon liittyen. Täällä on ehkä tietynlaista epätasapainoista täytöönpanoa näkyvissä. Tietenkin EUn suoraan hallinnoimat välineet niin antaa selkeitä rahoituksellisia kannustimia. No miksi tässä eri, eri välineitä käsitellään eri tavalla? Tämä emme ymmärrä, koska me voimme hyvin kansallisella tai alueellisella tasolla panna tukia pankkina jonkun toimenpiteen hyvin täytäntöön. Ja meistä olisi hyvä suuri etu siitä, että alueelliset pankit tai laitokset tuntevat hyvin alueelliset tilanteet ja voivat toimia siellä tehokkaasti. Ja voivat näin eri tukivälineistä löytää sen optimaalisen sekoituksen, ettei se tapahdu jossain abstraktista jossain korkealla tasolla. Ja ottaa mukaan toimijat myöskin näiden rahastojen käyttöön. No, en halua nyt laaja, liian laajasti puhua tästä. Haluaisin vetää yhteen nämä eri esimerkit, joita mainitsin täällä. Ja esitän tässä kysymyksen, onko komissio saavuttanut alussa esittämänsä tavoitteen? Ja periaatteessa toteamme, että komission mm, rahastoharmonisointitavoite ja se, että käyttää rahoitusvälineitä ja sähköistä valvontaa – menee oikeaan suuntaan. Harmonisointi tuo perustan tälle. Tämä voi olla vaikka yhdenmukaistutun raportoinnin tai henkilöstöraportoinnin avulla tapahtuvaa. Ja näin voidaan myöskin sitten täytäntöönpanovaiheessa mm, vähentää kuluja. Tämä toki yksinkertaistaa, mutta perimmäisten tavoite tällä ei vielä täyty. Täällä esimerkinomaisesti mainitut kohtat, kohdat jotka mainitsin täällä. Meistä on tärkeää, että yksinkertaista sääntelyä ottaisiin mukaan harmonisoinnin yhteydessä, eikä päinvastoin. Tämä on tämä esimerkki tästä akkreditointielimestä. Tämä aikaisemmin toimi hyvin ilman tällaista, eli ottaa yksinkertaistumiset mukaan siellä, missä on järkevää. Sitten katsotaan myöskin, että myöskin tulossuuntautumus johtaa uutiin vaatimuksiin, mutta myöskin valvonta vaatimuksia vähemmän vähennetään, mutta ei niin yhtä paljon. Ja tässä tuloksena on se, että mm, tämä tulee vaivalloimaiseksi, mm, yhä pahemmaksi ja vahemmaksi tämä koko toiminta. Jos katson näitä Trillingin tekemiä ehdotuksia, niin tulee valvontaa tai tulosten arviointia. Ja näin pitää, tavoitteisiin pitäisi päästä. Me pitää olla myöskin selvitä, että tämä tarkoittaisi sitten samanaikaisesti myös sitä, että käytännössä pitäisi keskittää varoja vähempiin tavoitteisiin. Tässä abstraktia tavoitteita pitäisi saada tavoituksi, niin niitähän on vaikea määritellä millään tavoin. Jos vaikka 50 pk-yritystä pitäisi tukea tai 50 sosiaalista projektia, niin ei niitä voi tällaisen tavoitteen tavoittein määritellä, vaan varoja pitää keskittää ja ottaa yksittäisiä projekteja esille, eikä kaikkia tavoitteita pidä tukea. Kolmanneksi vielä täytäntöönpanomääräykset, niiden pitäisi olla yhdenmukaisesti tulkittuja, jotta tämä toisi yksinkertaistamista ja suunnitteluvarmuutta. Niitä ei saa muuttaa jälkikäteen. Jälkikäteen tehdyt muutokset ovat täytäntöönpanolle jotenkin myrkkyä, ja tarvitsemme myös, tämähän todettiin täällä jo, tämä on mainittu täällä aikaisemmin, tarvitsemme myöskin avoimuutta tämän työpanomääräyksissä, koska muuten joudumme siihen vaaraan, niin tulee hyvin erilaisia. Jos meillä on erilaisia loppujen lopuksi, ja jos tämä työpanomääräykset ovat aina yksin yhteistämistä, yhteyttämistä, niin tämä, ei, vaarantaa tavoitteen. Tämäkin on tärkeää katsoa, loppujen lopuksi, miltä tämä täytäntöönpano määräys näyttää lopussa. Sitten täällä on muutamia asioita, jotka mainitsin täällä. Ja muutamia asioita tulee myöskin kirjallisesti esittämään täällä sihteeristön kautta teille. Muutaman, muutaman käytön esimerkin äh, kanssa maustettuun että voitte katsoa tästä myöhemmin. Kiitokset. Ja, herzlichen Dank. Kiitokset. Kiitoksia, Era Lohaide että katsoitte kriittisesti komission tekemää ehdotusta. Nyt pyytäisin komissiota seuraavaksi. Jos teillä on komission asiantuntija täällä paikan päällä, voitte kommentoida äskeisiä puheenvuoroja, kuka haluaa puhua. Herra Martin, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Jeff. Kiitos kovasti puheenjohtaja tilaisuudesta. Aika haastavaa kommentoida näin laajaa kirjoa alustuksia. Tiedän, että aika rientääkin. Haluat käydä myös keskusteluaiheesta iltapäivällä vielä. Minä keskittyisin kaikkein tärkeimpiin seikkoihin minun mielestäni. Ensinnäkin herra Zulegin kommentista paradigman muutoksista komission lähestymistavassa ohjelmoinnissa – hän sanoi, että ei ole muutosta tapahtunut. Mitä nyt korostaisi kuitenkin, että nyt käyttäisin ihan samaa terminologiaa, että vaan yksinkertaisemmin muotoilisin, että komission esitykset kyllä sisältävät myös perustavanlaatuisen muutoksen lähestymistavassa strategiseen ohjelmointiin ja tulosten aikaansaamiseen kohesiopolitiikassa liittyen EU 2020 painopisteisiin korostetaan suoritusta ja tuloksia. Komission esityksissä on mukana erinäisiä mekanismeja. Nimittäin jos me voimme ne siellä säilyttää ja saada tuloksiakin, niin sen myötä todellakin tämä on vedenjakaja kohesiopolitiikassa. Erityisesti uuden interrytologiikan myötä, nimittäin rahoituksen keskiössä on yksilöidyt tavoitteet. Kun puhutaan tavoitteesta, niin ei kyse ole pelkästään siitä, että pannaan paperille paper- sanoja tai missioita rahastoja varten, vaan että luodaan myös mekanismeja, joiden ansiosta voidaan taata, että kun rahastoja käytetään, niin nimenomaan operatiivisissa ohjelmissa rahoitus liittyy selkeisiin tavoitteisiin. Siksi me olemmekin määritelleet temaattiset tavoitteet liittyen EU 2020-strategian ohjelmat on rakennettu niin, että ne, jotka ovat vastuussa, joutuvat miettimään, mitkä ovat erityistavoitteet kussakin painopisteohjelmassa. Ja tämä tavoite sisältää myös tulosindikaattoreita. Meillä on siis mekanismi, jotta voidaan yksilöidä tavoitteet ja tulokset ja myös seurata, saavutetaanko se. Eli kun tässä nyt tarkastellaan kaikkia indikaattoreita. Tähänkin puuttui herra Trilling, niin on syytä nähdä kokonaispaketti. Miten ohjelma on jäsennelty, miten painopisteet jäsennetty yksittäistä tavoitteista tuloksiin ja indikaattoreihin asti, ja sitten tulosindikaattorit, joiden avulla voidaan jäljittää yksittäisten operaatioiden saavutukset. Ja sen myötä tarkastellaan tuloksia. Komissio on sitä mieltä, että koheese- ja aluekehitysrahastossa ei ole järkevää ennakkoindikaattoreita tarjota. Ne täytyy ohjelman suunnittelijoiden parissa yksilöidä yhdessä komission kanssa. Tämä on keskeinen osa myös neuvotteluprosessia. Siinä täytyy taata, että saamme haluamamme. Ja, ja sitten suorituspuite on yksi keino myös huomioida tärkeimmät indikaattorit, että meillä olisi mekanismi, jonka ansiosta saavutetaan haluttu muutos. No totta kai on oikein, mutta pitää paikkansa, että on vaikeuksia. Zulek otti esillekin näitä joita, joitakin haasteita myös täällä komissiossa me olemme kyllä tietoisia niistä, mutta olemme sitä mieltä se, että on haasteita ja että on mahdollisesti vaikeuksiakin. Ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että ei pitäisi kuitenkin pyrkiä saamaan aikaa mekanismin, jonka myötä voidaan painopistettä siirtää käyttöasteesta enemmänkin siihen, että tavoitteet määriteltäisiin – suorituslähtöisyys on tässä avainasemassa indikaattoreiden avulla niin, että siellä on myös tulosindikaattoreita, joskus myös panos, mutta se on pelkästään tulosindikaattoreja ajallisesta ulottuvuudesta johtuen. Siellä on myös tarkistusprosessi, että voidaan muuttaa ohjelmia. Se täytyy tehdä ennen kuin ohjelmakausi päättyy. Mutta kyllä tässä on selvä suunnanmuutos. Komission mielestä se on perustavanlaatuinenkin, kun siihen jo viittasin. Yksinkertaistamisesta seuraavaksi sekin on keskeinen teema komission esityksessä. On muita julkaisuja, joissa on selvästi todettu, mitä esityksessä on yksinkertaistamisen nimissä. Me keskitymme nimenomaan yksinkertaistamisen edunsaajien puolella. Tässä kohesio on erittäin tärkeää, siis yhdenmukaisuus se, että mietitään hallinnointiviranomaisia, niin totta kai täytyy miettiä, mitä asetuksessa vaaditaan, että se on perusteltua. Ei riitä, että on pantu rajat sille, miten yksinkertaista hallinnointi voi olla, jos halutaan taata, että rahat käytetään kunnolla. Siellä on muun muassa ehdollisuutta ja suorituspuitteita, mutta se täytyy nähdä sitä vasten, ettei mitään tekisi, että takaisin, että jokainen euro on käytön arvoinen. Eli tässä täytyy löytyä tasapaino. E-kohesiosta sanottakoon, että kyllä se on aikataulun osalta ihan järkevä vastaa digitavoitteitakin. Monet jäsenvaltiot ovat jo toteuttamassa sitä tälläkin kaudella. Rahoitusta on tarjottu ja komissio on kyllä halukas antamaan myös teknistä, teknistä neuvoa. Lopuksi tulosjärjestelmästä. Se on hyvin keskeinen, koska se liittyy myös siihen, että voidaan osoittaa, että me vahvistamme – kohesiopolitiikan puitteita, että me pääsemme vaikeuksista, joita on joka vuosi ollut, myös virhe marginaalin vuoksi. Emme voi jäädä seisomaan paikoillamme, vaan täytyy jotain tekijöitä vahvistaa. Uudelleen on järjestelty paljon, tiettyä jatkuvuuttakin on toki arkkitehtuurissa. Me olemme virtaviivaistaneet, jos mahdollista, vuotuisen täytäntöpanon kertomuksen myötä esimerkiksi, mutta akkreditointi on yksi tapa vahvistaa ennakkotarkistuksen, niin että jäsenvaltiot ovat myös vastuussa näistä elimistä, jotka on nimetty, valvovat niitä myös täytäntöönpanossa. Ja totta kai vuotuinen tilinpäätös on se, joka kuuluu kaikille organisaatioille. Ainahan tällaisia tilinpäätöksiä laaditaan. Se on viitearvo myös että tämä otetaan huomioon myös hallinnointiohjelmiin. Niin kyllä se on toteutettavissa. Näin tälläkin tavalla voidaan vahvistaa hallinnointia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ja herzlichen Dank, Herr Martin. Für... Kiitoksia, herra Martin. Tästä teidän reaktiostanne asiantuntijaesityksiin komission taholta. Nyt te edustajat, teillä on puheenvuoro. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä tällä hetkellä. Toisin tätä kaikkia nyt kuitenkin, ettei ole mitään luentoja pitämään täällä, vaan esittämään kysymyksiä. Ensimmäinen kysymyksen esittäjä on herra Jan Orris. Hän on yksi niistä harvoista, jotka ymmärtävät tämän asian. Tämä oli sinun nyt kehu. Olet asiantuntija. Thank you for the kind words. Kiitos ystävällisistä sanoista. Ja, no, kysymyksiä vain. Ensimmäinen kysymys professori John Butlerille. Kun sanoitte, että yhteisön tukikehys, olette samaa mieltä kuin neuvosto, se ei pidä olla delegoitu säädös. Ja nyt yhteisön tukikehys on. Oletteko edelleen samaa mieltä, että se mitä on sinne kirjoitettu pitäisi olla lainsäädäntöasia? koska minulla on tiettyjä epäryksiä, koska teksti, joka nyt on CSF, yhteisön tukikehys, onko se lainsäädännöllinen, niin se on tyypillinen delegoitusäädös. Alkuperäinen ajatus oli, että ei olisi delegoitua säädöstä, vaan lainsäädäntö. Mutta mikä on realiteetti, on toisenlainen. Eli kysymys, että no mitä sitten tämän päivän reaktio yhteisön tukikehykseen? Pitäisikö se edelleen olla lainsäädännöllinen? Toinen kysymys Markus Trilling indikaattoreista. Sikäli kun ymmärsin, korjatkaa jos oli väärässä, että laitatte indikaattorit temaattisten tavoitteiden tasolle, eli tavoitteiden temaattisessa tavoitteessa pitäisi olla selkeät tuotosindikaattorit. No tämä on logiikkaa, mutta se mitä EAKRS on, ovat indikaattorit, ovat sitä koskevat indikaattorit, ei temaattiset tavoitteet, ja niillä on, siis se on ihan eri logiikka. Kysyn häneltä, koska minäkin edustan sitä näkemystä, että pitäisi olla joko temaattiset tavoitteet tai ja siihen liittyvät indikaattorit tai sitten investointiprioriteetit ja niihin liittyvät tavoitteet, mutta menee sekaisin. Eli kysymys. Jos on parlamentin jäsen, niin, tai jos olisit jäsen, parlamentin jäsen, niin ehdottaisitko tätä poistetaan aikavarasta indikaattorit ja lisätään jotain tähän yleis, yleiseen, temaattiset tavoitteet ja luovutaan EAKRn osalta siitä. Kysyn, koska olen sen puolesta, että poistetaan se EAKRsta, e mutta jos laitetaan sitä tähän yleiseen, niin tukisin sitä. Dario Julesi siis sitten huomionne perustuvat kovasti tähän uuteen rahoitusasetus. Ehdotuksen se ole vielä valmis. Akkreditointiongelma, vuosittaisten lausumien ongelma on edelleen olemassa. Akuutti. Rahoitusasetuksen valmistelu oletteko sitä mieltä, että se monimutkaistaa koko asiaa? Koska meille kerrotaan, että yksi osatekijä rahoitusasetuksessa olisi komissio ja sen valtioiden välillä tai vain komissiossa, mutta te otatte sen pois rahoitusasetuksessa aletetaan tämä prosessi ja näytätte, että se monimutkaistuu. Kysymys, onko meillä rahoitusasetusta ajoissa? No sikäli kun ymmärrän, ennakoitte näitä seurauksia. Onko, onko näkemykseni oikea? Okei, okay, ich nehme in der... No niin, otetaan puheenvuoron järjestyksessä. Kaksi vielä on täällä listalla. Sitten otetaan puheenvuoro asiantuntijoille. Van Nistelrooy. Seuraavaksi olkaa compliments, etc. Kiitos näistä kehuista ja niin edelleen, mutta vakavasti. Minulla on tämä paperi tässä tietysti muut tulevat myöhemmin yksi vain on, mutta jos katson sivulta kuusi, siellä on tarve se, tarkennuksille, käsitteille – määritelmille koko tässä kehyksessä. Te olette asiantuntija, olette vuosia tutkineet sitä, miten kehitetään ja saadaan tuloksia aikaan politiikassa. Ja nyt otetaan laajempi strateginen kehys laajemmin, niin se tarkoittaa, että voimmeko jatkaa sillä tavalla, kun se on nyt muotoilta, koska näette, ei se ole pelkästään selventäminen, pitäisi muodollistaa se toisella tasolla, että saadaan tuloksia. On suuri ero eri rahastojen välillä. Pitäisikö komission ehdottaa jotain uutta vai miten syvä tämä ongelma on, jonka muotoilette sivulla kuusi? Yleisemmän tason kysymys ehkäpä, mitä odotamme nyt tänä kriisiaikana? Että julkinen taho saikaan tuloksia, alueella? Onko siinä myös julkista, onko myös yksityistä mukana oloa vai onko julkista rahaa, kuten Bulgariassa, vai sitten lopulta paikalla, jos ihmiset asuvat kaupungeissa alueella, onko niin, että yritetään saada myös yksityistä pääomaa ja saada investoinnit käyntiin, niin muuten ehkä tullaan sellaiseen aikakauteen, jossa käytetään vähemmän rahastoja mikä teidän odotuksenne on tässä mielessä? No sitten kysymys kollegalle Kampanjan alueelta. Kampanjan alueelta. Herra Barkka oli täällä ja hän sanoi, että niin, ministeri Barka, ensin Mr. Barka, sitten ministeri Barka. Hän sanoi, että oli läpimurto. Hän oli sanonut aikaan läpimurron Italiassa niin, että tehtiin välintulo kansalliselta tasolta saatiin parempia tuloksia, kun otettiin rahaa liikenteestä takaisin ja sitten käytettiin se uudestaan kansallisella tasolla ja saatiin enemmän tuloksia. Oli paljon valituksia uudesta tulevasta asetuksesta. Mutta jollain tavalla väliintulo kansalliselta tasolta tähän suoritusjärjestelmään voi, voiko se tuoda positiivisen tuloksen. Ensimmäistä kertaa mielestäni tässä kumppanuussopimuksessa valtio on välittömästi mukana. Ja sitten viimeinen huomio siitä, kun puhutaan indikaattoreista. Mitä te sanotte, herra Trilling, tästä suoritusvarauksesta? Konstanze Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää asiantuntijoita tässä oli mielenkiintoisia puheenvuoroja, joista heijastaa osittain sitä, mitä me täällä parlamentissa valiokunnassa jo kuukausin ajan olemme keskustelleet. En halua toistaa sitä, mitä täällä on jo kysytty aikaisemmin. No, tämä kysymys on lähellä sydäntäni. Ja nythän se kuulostaa hyvältä, jos todetaan, että jos joku tarkastaa 5 tai kuusi kertaa niin miksi ei voitaisiin tunnustaa sitä, mitä on toinen jo tehnyt aikaisemmin, mutta miten, missä tämä muotoiltaisiin sitten? Eihän voida yleiseen asetukseen kirjata sinne, että, että osavaltion tai valtion tai jäsenvaltion pitää hyväksyä se, jos komissio on tehnyt jotain jo tai toisinpäin, tai tilintarkastustuomioistuimen pitää hyväksyä se, mitä Saksa, Italia – tai Espanja tai Tanskan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Tämähän kuulostaa hyvältä, mutta miten tämä käytännössä pannaan täytäntöön? Onko teillä todellakin ehdotus tähän näin? Okei, okay, jetzt kommt die erste... No niin. Sitten asiantuntijakierros, ensimmäinen kierros. Aloitetaan herra Pachlerista. ikävä kyllä meillä on vähän aikaa, joten lyhyitä vastauksia, olkaa hyvät. Vastausten pitää olla lyhyet, mutta kyllä me nyt pystymme tähän. Keep the answers short and sweet. Vastaukset lyhyesti ja nätisti. Ensimmäinen kysymys herra Olbrichtilta. Vastaus on se, että kun on nähnyt yhteisen tukikeyksen CSFn kyllä, minulla on se tunne, että sen pitäisi olla edelleen lainsäädäntö säädös. Yhteisön strategiset suuntaviivat siellä vaadittiin nimenomaan lainsäädäntösäädöstä ja strategisen kehyksen pitäisi olla vahvempi asiakirja, minusta näyttää. Ja me näemme huomattavaa soveltamisalaisen vahventamiselle koskien alueellista ulottuvuutta. Tarvitaan sitovaa sitoumusta neuvostolta siinä mielessä, mitä ehdotetaan kehyksessä. Van Nistelrooyn kysymys. Ei ollut ihan selvää, että kun puhuitte, puhuitteko tavoitteista vai CSFstä, yhteisön tukikehyksestä. Tavoitteiden osalta, niin anteeksi, selvä tavoitteista. Olemme samaa mieltä sen kanssa, mitä Nikolas Martin sanoi. On merkittäviä muutoksia tapahtumassa siinä, että mitä odotetaan kohesiopolitiikalta, kun ajatellaan johdonmukaisuutta, tuloksia, suori, suoriutumista. Ja erityisesti juuri siitä syystä meillä on se tunne, että on tarvetta parempaan selkeyteen. Yksi kohesiopolitiikan kritiikeistä on ollut aiemmin että on ollut niin monia tavoitteita ja selkeyden puute siitä, mm, mikä eri tavoitteiden tärkeysjärjestys on. Kun tarkastellaan yksittäisiä ohjelmia ja strategioita, yksi asia, jota siltä odottaa, on se, että olisi selkeä hierarkia. yleismissiosta yksittäisiin tavoitteisiin ja prioriteettitavoitteisiin. Tällä hetkellä ei ole sellaista tunnetta, että olisi tarvittavaa selkeyttä tästä hierarkiasta tavoitteille. Emme välttämättä halua uutta ehdotusta, vaan haluamme parempaa selkeyttä, kun ajatellaan olemassa olevaa ehdotusta. Joko niin, että on uusi artikla, tai sitten, että käytetään yhtä olemassa olevaa artiklaa selventämään näitä eroja. Okei, okay, um, the next expert... Hyvä. Seuraava asiantuntija on herra, herra Karel Kiljo Italiasta. Olkaa Seppo. Kiitoksia. Jos sopii, kun minä en vielä objektiivisiin indikaattoreihin puuttunut, mutta mielestäni seitsemän vuoden tiukka ohjelmointi ei sovi kyllä kriisinkuvioihin. On hyvin vaikea miettiä tällaisia tavoitteita jotka ei välttämättä ole edes samat enää kahden, kolmen vuoden päästä, saati sitten seitsemän vuoden päästä. En tätä huomannut ottaa esille alustuksessani, minä kun pyrin puhumaan nimenomaan ongelmista enemmänkin hallinnoinnissa. Tänä päivänä herra Olbricht viittasi todellakin siihen, että ehkä me olemme jo suuntamassa katseemme tulevaisuuteen – ja täytyy ajatella vaikutuksia sitä näkökulmasta todellakin. Myös komission tilintarkastaja tulkitsee jo nyt esitykset tästä näkökulmasta. Ikään kuin asetusehdotus olisi jo asetus. Toisin sanoen tästä puhui jo aikaisemminkin kollega näistä rahoitusvälineistä. Siellä on KOKOF, kaikkihan me tunnemme nämä lyhenteet. Tiedämme tämän. Niin, olin toteasama, että meillä on Jeremia Jessica jo olemassa rahoitusvälineinä ja komissiossa jo asennoidutaan ikään kuin uusi asetus 2014-2020 olisi voimassa. Voisinko tässä jatkaa myös, niin voidaan Kreelille vastata – mitä tulee valvontajärjestelmien. Minä olen raskannut jo viisikin tasoa. Ensi yksi, ykkönen, kakkonen, sitten komission taso valvonnassa, Euroopan parlamenttikin valvoo se, tuomioistuin kansallisesti ja sitten Euroopan unionissa. Oikeastaan on kuusikin valvontatasoa. Tällä välin yritin tässä alustukseni yhteydessä todeta lyhykäisesti, että tämä on aika hankalaa taloudellisesti sosiaalisesti alueilla. Ja totta kai me vain valvomme valvomistamme. Sitten myönteisiä näkökohtia, kyllä niitäkin on. Me olemme pyrkineet palauttamaan komission kanssa vuoropuhelua – käyttää tarkistuslistaa, joka on yhteinen. Euroopan tasollakin se on hyväksytty. Ja on myönteisiä kokemuksia myös yhteisistä tilintarkastuksista niin, että on mukana kansallinen tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Tavallaan on kolme tasoa valvontaa tässä. Niitä on aika paljon siis, ei siis ihan tarkalleen tavallaan kuusi, vaan kolme paremminkin. Minä uskon, että kyllä maksaa vaivaan arvioida tätä. En tiedä, pitääkö se tehdä sitten nykyisessä säädöspaketissa, mutta ainakin niin, että jotain suosituksia saataisiin parlamentista, jos mahdollista myös jäsenvaltiosta. Ja, danke schön für die Bemerkung. Äh, jetzt habe ich... Kiitokset näistä huomautuksista. Sitten vielä herra Trillingille kysymys ja herra Molofille myöskin. Unohdinko nyt jonkun? Niin herra Lohaide, teiltäkin kysyttiin jotain. Näiltä kolmelta asiantuntijalta kuulemme vielä seuraavat vastaukset ennen kuin tulee lisää kysymyksiä. Olkaa hyvä. About... Kysymys, että missä indikaattoriluettelon pitäisi olla? Kyllä, me olemme sitä mieltä, että tavoitteet pitäisi yhdistää temaattisiin tavoitteisiin. Nyt viittaan tässä Lohardin ja Martinin kommentteihin. Se, mitä esittelin, on se taso, jossa voidaan ajatella eurooppalaisia tavoitteita eh, kansallisessa kehyksessä temaattisista tavoitteista. Kuitenkin ajattelemme, että kun mennään investointiprioriteetteihin, ja nyt tulee esille myös kysymys siitä, että miten luotettavia ja miten paljon äh, tietorikkaita indikaattoreita näistä saadaan. Mutta taso alemmas temaattisiin investointiprioriteetteihin ja vieläkin kauemmas yksi askel, kun sanotaan, että jäsenvaltioihin suorituskehyksen sisällä voivat asettaa hyvin erityiset tavoitteet ja niiden täytyy ehdottaa tulosindikaattoreita liittyen tähän. Joten näkisin tämän eri tasojen asiana ja sen seurauksena mahdollisesti EAKR ja CF-asetus ovat edelleen se paikka, missä lisää tulosindikaattorit voitaisiin olla ehdotettuina investointiprioriteettien tasolla. No, kysymys suoritusvarauksesta. Näkisin tämän myös yhteydessä tavoitteisiin ja mahdolliset sanktiot siitä, että tavoitteita ei saavuteta, jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet. Suoritusvaraus tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdolliset sanktiot, jos ei saavuteta, näemme sille, että ei olisi kannustetta asettaa kunnianhimoisia tavoitteita eri alueilla. Thank you very much. The next one who has been... Kiitoksia herra Mulov, olkaa hyvä. Доколкото разбрах, въпроса беше а, възможно ли в същото... Niin, tämä kysymys, joka täällä esitettiin, oli se, että onko mahdollista se, että paikallistasolla tehdään yhdistelmä kohesiorahastosta, jossa on mukana myöskin yksityistä rahoitusta, ja kuinka mahdollista olisi tällaisten varojen käyttö ja ottaa ne hyödyksi. Muodollisissa aluestrategioissa tällaista voitaisiin käyttää useissa kunnissa, että voitaisiin luoda tällaisia yhteyksiä, joissa voidaan sitten antaa myöskin hyvä tuotto näille varoille. He voivat tehdä yhteistyötä vaikka liiketalousmielessä. Ja minä uskon, että tämä toisi parempia tuloksia ja myöskin varojen käyttö olisi tehokkaampaa. Nyt meillä on kuitenkin tällä hetkellä ongelmia tämän palalähestymistavan kanssa. Täällä on vaikka, vaikka varoja käyttää, niin kuitenkaan tästä ei ole mitään käytännön hyötyä. Jos joku projekti vastaa yksityissektorin etuja, niin tämä ainakin olisi hyvä. Puhuin täällä myöskin TISI-strategian puolesta ja sellaisen suunnittelun puolesta, joka keskittyy alueeseen suunnitteluun. Kiitoksia. Ja kysymys liittyy siihen, kuinka tavallaan yksinkertaista tämä tarkastusasia – Minulle tuli mieleen, että tämä voitaisiin todeta tilintarkastustuomioistuimelle, että no hyväksykää sitten vaikka alueellisen tai paikallisen tilintarkastustuomioistuimen tekemä päätös. Tietenkin tätä ei voida ilman muuta tehdä, koska kukaan ei halua luopua omista oikeuksistaan. Tietenkin voitaisiin todeta eurooppalaisella tasolla, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekstin tässä yhteydessä, mutta jossain muissa yhteyksissä ei. No olisi ehkä hyvä kutsua kaikki tilintarkastustuomioistuimet tänne neuvotteluihin kumppanuussopimusten yhteydessä. Voisi katsoa sitten siinä yhteydessä, onko jotain asioita voitaisiin hyväksyä. Tämä olisi vainkin tällainen sovittelu- tai neuvotteluratkaisu, jolla voitaisiin päästä eteenpäin. Tällä voisi olla käytännössä vaikutuskin. Sitten vielä yksi kommentti. Taseet ja tiedotus. Kuten todettiin, että tämä ei ole ilman muuta mahdollista. No tähän pieni kommentti, mikä on tärkeää sitten sen sijaan, että tuemme tästäkin projekteja, jotka ovat useampi vuotisia ja tietenkin tuloksetkin ovat sen mukaisia sitten, josta voidaan kertoa. Meillä onkin erilaisia eh, raportointiaikoja koska taseetkaan niitä tehdään aina vuosittain, vuosikauden aikana, vaan on tietysti hyvä tehdä tar- raportointia samoilla aikakausilla, koska muuten niillä on eroa taas kansallisiin raportteihin verrattuna. Ja tämä aiheuttaisi johtaa, voisi johtaa, johtaa siihen, että ne olisivat epäjohdonmukaisia. Tämän takia voitaisiin miettiä, että voitaisiin ehkä myöskin tehdä tällainen eurooppalainen mm, kausi näille taseille. Kiitoksia sitten. No niin, meillä on vain 15 minuuttia aikaa tähän, ja täällä kolme puheenvuoropyyntöä, ja sitten asiantuntijat tämän jälkeen jotain, että esittäkää vain kysymyksiä, ei sen enempää. Niin, tähän viimeiseen ehdotukseen vielä kommentti. Ainakin niihin osuuksiin, missä on EUn yhteisrahoitusta – niin niissä vaiheissa voitaisiin sopeuttaa kansallisen ja EU-tason asetuksia ja näin katsoa edullisuutta. No niin, indikaattoreista vielä. Indikaattori pitää olla tietty taso. Tämän mäkin kuulin täältä nyt. Nämä yhteiset indikaattorit, ne ovat äh, niinkin, enemmänkin toimenpiteitä eikä tuloksia – Tämän takia täällä on joskin vasta-argumentti, minkä takia tilanne on tällainen. Kuitenkin voitaisinko herra Trillingin ehdotusta katsoa, että ainakin luotaisiin sellaisia indikaattoreja tulostasolla, jotka ovat tavoitteisiin liittyviä. Ja minua kiinnostaisi kuulla myöskin, miten pitäisi toimia tässä – että jotta jollain tasolla voitaisiin tehdä vaikka eurooppalaisia indikaattoreita ja toisaalta taas toisella tasolla taas toisia indikaattoreita, voitaisiin näiden avulla sitten saada suuntaviivaa. Myös taas, ainakin tämä olisi johdonmukaista, mä voisin antaa osvittaa sen mm, suuntaan, mitä pitäisi tehdä kansallisella tasolla, mitä se pitäisi tehdä eurooppalaisella tasolla. Tämä voitaisiin antaa käsikirjana ohjenuoraksi. Ja sitten vielä toinen asia, mikä kokonaan jäi pois täältä, mikä on tärkeä asia eurooppalaisessa lainsäädännössä, strateginen ympäristökestävyysarviointi. Ainakin ohjelman puitteissa olisi mahdollista katsoa tätä välinettä. Miten se voi, sitä voitaisiin käyttää ja miten tämä vaikuttaa sitten lopuksi tuloksiin? Kiitoksia tähän kysymyksestä sitten Seuraava kysymys, olkaa hyvä. Kiitoksia liberaalienkin puolesta alustajille ja näistä esityksistä. Mutta kun ajatellaan sit, tätä, sitä taustaa vasten, että mikä meillä parlamenttina on asetettu itsellemme tehtäväksi, kun tällä hetkellä äh, käsitellään yleisiä rahoitusasetuksia niin myöskin neuvoston kanssa. Ja tohtori Lohader esitti kysymyksen, kun ajatellaan EAKR ja muita rakennerahastoja, niin tämä virheaste, olisiko se merkittävästi korkeampi? Tässä valitettavasti täytyy todeta, että niin on. Kokopun puheenjohtajana Voin tämän vielä vahvistaa valitettavasti. Se on jopa kolminkertainen se virheaste. Ja siinä onkin Ymmärrettävä, että komissio on sanonut, että muutetaan sääntöjä, jos ei haluta, haluta tätä. Ja yksinkertaistaminenhan, ainakin meidän liberaaliryhmässä, se on meille hyvin tärkeää. Eli haluamme hakemusten niin esittäjille helpottaa elämää, niin tarvitsemme vastauksen, että miten tämä sama tavoite, eli virheasteen pienentäminen, että käytetään tehokkaasti rahat, miten se voidaan varmistaa. Ja nyt kysymykseni onkin teille, että mitä ehdotuksia teillä konkreettisesti on, että voidaan varmistaa? Ja tietysti tarvitaan tällainen vipu, ei tietysti EU voi kansallisia tarkastusvirastoja pakottaa eikä antamaan rangaistuksia. Voimme vain te antaa tehtäväksi itsellemme omat säännöt. Sen vuoksi, mitä Kreel kysyi oikeutetusti, niin siihen liittyen, onko teillä, teidän osa-alueellanne konkreettisia ehdotuksia siitä, että miten jäsenvaltiot voivat tiukentaa omaa tarkastustoimintaansa. Alueet ja jäsenvaltiot jos ne vähentävät toimintansa, että hakemuksen esittäjällä olisi helpompi elämä, niin miten tässä voidaan keskustella niiden kanssa, jotka toteuttavat näitä asioita alueella ja jäsenvaltioissa. Ähm, Sky, olkaa hyvä. Äh, niin, kyllä. Puheenjohtajan tueksi voin todeta, että kyllä tämä aluekehitysrahoitus on tällä hetkellä Akilen kantapää eurooppalaisessa järjestelmässä. Siellä on paljon virheitä, 7,7 prosenttia on, on todennäköinen virheaste. Se voi tietenkin 3 prosenttia ylempi tai alempikin. Tiintarkastustuomioistuin ei sitä tarkemmin määrittele. Mutta se on todennäköinen virheaste ja se on liian korkea. Hyvät naiset ja herrat, suurin vaara kohesiopolitiikassa, joka uhkaa meitä tällä hetkellä, on se, että tietyt jäsenvaltiot hyväksyvät tämän virheasteen, ja koska varoja ei käyttää kovinkaan hyvin, niin sitten käyttää vähemmän niitä. Taustalla vähän tälle tilin tarkastustuomioistuimet tekevät yhteistyötä niin pitkälti kuin se käy. Muutenkin on erilaisia strategioita ja standardeja, olemassa on myöskin katolisia evankelisiakin toimijoita. Ja ennen kuin he päättävät sitten, millä tavoin päästään autuaksi, niin tämä on ja asia mennyt eteenpäin jo pitkälle. Eli se voivat tehdä yhteistyötä. Tämä on kyllä otettu onkeen jo tässä vaiheessa. Kysymys asiantuntijoilla onkin se, että oletteko tutkineet sitä, miksi vaikkakin on näin paljon tarkastuksia, silti on näin korkea virheaste. Ja tiedämme tarkkaan myöskin, missä virheet tehdään. Ja tilintarkastustuomioistuin herra Tarjulo myöskin kertoi oman alueensa tilanteesta ja valitti tästä. Täällä on kuusi tarkastustasoa. Voin kertoa teille myöskin, että parlamentti ei tarkasta. Me teemme valtuuskuntia, mutta mikään tarkastuselin sinänsä. No siltikin Etelä-Italian alueet tai ylipäänsä on Italia vastuussa joka viidennestä virheestä kohesiopolitiikassa. Jos näitä tarkastuksia on näin paljon, niin miksi on kuitenkin näin paljon virheitä vielä? Oletteko tutkineet sitä, kuinka paljon äh, hallinnollisia ongelmia syntyy siitä, että kansallinen talousarvioasetus ei ole eurooppalaisen kanssa samalla linjalla? Tästähän syntyy suuria ongelmia, se näin ole. Ja sitten voi käydä niin, että eurooppalainen taso ei valvo enää, jos kansallinen tekee sen. Sitten vielä annan kahdelle puheenvuoron tämän Thank you very much. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kovasti. Loppujen lopuksi kyllä rahat kerätään. Haluan, että asianajat, asiantuntijat vastaavat rahaa kysymykseen. Myös budjettivaliokunnassa John Butler teiltä kysyisin. Niin, sivu viisi kalvoistanne. Te osoitatte kyllä, että ongelma on, mutta ei mitään ratkaisukeinoja, koska piru pilee pilkussa. Koko rakennelma siitä, miten rahat annetaan näille lähentymisalueille, kohesioon, kilpailukykyalueille, facing in, facing out, onko se se kaksi. Siinä on selvät yhtälöt kaikille alueille – 1086 asetuksessa voitaisiin selvästi sanoa, mikä on kunkin maan osuus. Se on ihan selvää. Tai sitten poliittisia sopeutuksia kussakin, kuten neuvosto viime hetkellä, kun se hyväksyi monivuotiset rahoituskehykset. Nyt meillä on komission esitys rahoituspuitteiksi jopa aluepolitiikan pääosasta on leikannut vanhoja varoja se nähdään tällä sivulla 162 miljardia niin päin pois. Minä nyt kysyisin teiltä asiantuntijoina, onko teillä harva taavistustakaan? Pitäisikö komission pitäytyä nykyisiin mekanismeihin, jotka niillä on ollut, ja pannaan ne siirtymäkauden alueisiin, hyvin menestyviin ja vähemmän kehittyneisiin alueisiin, koska nyt ei ole oikeastaan mitään selkeää esitystä paketiksi. Tyhjää vaan. 162 miljardia esimerkiksi vähemmän kehittyneillä alueille pantaisiin niihin alueisiin. No, 53,5 miljardia kehittyneisiin alueisiin. Tämä ensin ja sitten toiseksi ihan sama Tähän puhutaan, puhutaan kuilusta. Selvityksiä, jo, eh, katot pantaisiin enimmäismäärät. Ja, ja sitten kielteisiä vaikutuksia, ei se ole selvää. Sen sijaan, että mä olisin neljän prosentin ja niin 2,5, mutta ei siellä liitteessä ole ollenkaan neljä. Siellä on kyllä katto, joka on 3,7-3,2 vastittain laskettu. Se siis vähenee asteittain, mutta mitkä ovat teidän esityksenne? jos te nyt olette tutkijoita, komissiolla ei ole tänä päivänä mitään käsitystä muutoksista ja mekanismeista, mutta loppujen lopuksi kuitenkin taistelu käydään jäsenvaltioiden kesken summista, ei komissiossa. Tämä minä kysyn teiltä. Haben den Kollegen Zeller und wenn die Kollegin Ernstes kann... Zeller on vielä, sitten voitte vastata näihin kysymyksiin. Also ich will ja überhaupt nichts gegen die Kompetenz von Rechnungshöfen sagen. Aber... En mitenkään tilintarkastustumisia haluaisi ähm, kritisoida, mutta kun itse olen ollut täällä myöskin hallinnossa mukana, tiedän, että tilintarkastustuomioistuimet tuottiinkin olemassaolon oikeutuksensa sillä, että he tutkivat niin kauan, ne löytävät virheen. Aika usein ovat muodollisia virheitä. Tämän takia todetaan, että tämä prosenttimäärä näistä virheistä, tämä nyt ei totea mitään kun ei tiedä, mitä sen takana oikeastaan lopuksi on. Kokemukseni mukaan tässä on tulkinta, kysymyksiä sääntöihin liittyen, tarjouskilpailuissa ja niin edelleen. Minun mielestä ei pitäisi katsoa näitä byrokraattisia, formaalisia asioita ja tärkeitä virheitä. Näitä pitää pitää asiat erillään. Ja, vielen Dank. Äh, ich möchte zwei Fragen. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen kampanjan kollega sanoi hienon lauseen, että löydetään perusteisiin henki jälkeen ja pitäisi pyrkiä siihen, että kun puhutaan alueesta ja niiden monimuotoisuudesta, niin tehdä se ja suoritusvarauksesta kuulisin mielelläni tarkemmin, koska suoritusvaraus on minun silmissäni se luo epävarmuutta alueella budjeteissa. Ei tiedetä, miten asiat etenevät 2019 vuoteen asti. Onko järkeä määrätä säädellä tätä niin myöhään? Ehkäpä asiantuntijana voitte tästä suorituksesta ja suoritusvarauksesta ja mitattavuudesta sanoa jotain. Sitten toinen, tämä hieno taianomainen teema, yksinkertaistaminen. 7,7 prosentin virheaste, siitä puhuttiin. No se on virallinen luku. Mitä ovat sitten nämä reaaliset virheet? Voiko olla niin, että yksinkertaistamisen virheet johtavat siihen, että virheaste itse asiassa kasvaa? Eli kun tosiaan puhutaan tällaisista asioista, niin pitäisi sanoa, mikä tämä mitä tämä virheasteen takana piilee. Ja mitä luoja nähköön, miksi tarvitaan tällaista kuin akkreditointi? Mikä tosiasia, mikä syy? Myöskin kysymys komissiolle. Tai onko perusteltua, että tätä akkreditointia tarvitaan nyt näin elintärkeästi? Koska minun nähdäkseni asia ei näin olisi. So, jetzt schlage ich vor. No niin, nyt voisin ottaa, että että asiantuntijat voi vastata tyhjentävästi kaikkiin kysymyksiin, jos asioita jää vielä avoin, niin käykää kahdenkeskeisiä keskusteluja. Nyt jokainen asiantuntija, joka haluaisi puhua, saa kaksi minuuttia, mutta ei pidempään, koska voitte sitten kahden kesken selvittää asiat. Herra. Pachtler ensin ja sitten tämän jälkeen muut, kunnes olemme päässeet läpi. Kiitos. Muutama seikka. Ensinnäkin Rova Schröterin kysymys liittyen strategiseen ympäristöarviointiin. Siitä emme sanoneet mitään alustuksessamme, mutta kyllä olemme jotain todenneet tästä meidän selvityksessämme. Meidän mielestäni tässä on valtavia mahdollisuuksia myös komission esityksessä, kun käytetään ehdollisuutta – siihen liittyviä esityksiä, jotta päästäisiin eteenpäin lähestymistavassa, kun tehdään strategisia ympäristöarviointia, näin suorituskykyäkin voidaan kohentaa. Jos kriteerit ympäristöehtojen täyttymisen osalta täyttyvät käytännössä, etukäteisarviointia käytetään ja vaikutuksellisesti, niin varmasti siinä päästäisiin eteenpäin. Direktiiviä saatettaessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niin edelleen. Toiseksi Gottmanisin kysymys muistaakseni, hän kysyi budjettilaskelmista. Minusta vaikuttaa siltä, että No, aika paljon aikaa on käytetty sen selvittämiseksi, että ymmärtäisimme, miten summeja, summia määrätään. Vaikka arvioita kyllä voidaan tehdä jäsenvaltioiden summista, niin tähän liittyy aika paljon tuntemattomia tekijöitä. Mutta yksi periaatteellinen kysymys on kuitenkin se tapa, jolla aikaisemmat määrärahat komission esityksen nojalla määräävät myös jatkorahoitukseen verrattuna siihen, mitä nykyiset tarpeet ovat jäsenvaltiotasolla. Se on tärkeä kysymys myös periaatteessa. Olemme sitä mieltä, että kyllä on iso joukko alueita, joissa on ongelmia avoimuudessa. Ei ole selvää, selvää esimerkiksi, minkälaisia summia osoitetaan siirtymäkauden ja kehittyneville alueille. Meillä on jotain osvittaa siitä, minkälaista menetelmää käytetään, tai ainakin mitkä periaatteet ovat menetelmissä, kun ajatellaan aikaisempaa tukikelpoisuusasemaa, onko sillä merkitystä, onko jotain porrastusta siirtymäkauden luokassa verrattuna PKTL, mutta sen perusteella ei voida yksilöidä tarkalleen, mitkä alueet tai maat tulisivat kyseeseen. Siksi olemmekin suosittaneet, että saataisiin kriteerissä selvyyttä, kun varoja myönnetään siirtymäkauden alueille ja kehittyneille alueille. Tässä mainittiin myös kattojen asettaminen. Tässä on useitakin huolia. Hiljattain esiteltiin yksi enimmäismäärä kysymys, ja se liittyy oikeastaan käyttöasteeseen, kun se otettiin käyttöön. Siinä oli hyvät perustelutkin, sikäli että kokemuksen perusteella on nähty, että omat rajansa on silläkin, miten maat pärjäävät rahoitusvirtojen kanssa. Esimerkkejä on muun muassa öljyrikkaista maista aikaisemminkin. Prosentti oli 4-5 prosenttia BKTstä, ja se oli liittävä perustelu siis tälle tavalle asettaa enimmäismäärät. Tämä ei enää ole olemassa käyttöasteen kannalta. Nyt puhutaan alhaisemmista luvuista ja se on myös osa menetelmää, jossa määritellään, mitkä maat saavat tämän osana kokonaisallokaatioita. Nyt tässä me olemme huolissamme siitä tavasta, jolla enimmäismääriä lyödään lukkoon suhteessa BKT, vähemmän maat ehkä näkevät rahoituksen vähenevän vauraammat kuitenkin saavat ehkä rahoitusta enemmän, eli kuilu kasvaisi. Tähän haluaisimme kiinnittää huomiota. Kiitoksia, herra Sylik. Vielä. Brief, just two points which have come up. Lyhyesti, jotka ovat tulleet esille. Kaksi asiaa. Toinen koskee kriisiä ja että missä määrin rahoitusta pitää muuttaa. On vielä nykyisissä ehdotuksissa suuri vara siihen, että ne alueet, joilla on suurinta puutetta kyvystä käsitellä joko yksityistä tai julkista rahoitusta hallinnollisella tasolla, ne ovat vaikeuksissa toimeenpanna kaikkea tätä. Ja suuri kysymys on se, että jos palataan nyt asiaan viiden vuoden päästä ja on nähty, että noilla alueilla itse asiassa on käytetty hyvin vähän rahaa, niin suuri kysymys on sitten siitä, että mitä aluepolitiikkaa, mitä alueellista rahoitusta käytössä on, ja se on edelleen suuri kysymys. Indikaattorin osalta vain halusin sanoa, että se mitä minun mielestäni puuttuu keskustelusta on se, että puhutaanko tavoitteiden ja tuotosindikaattorin välisestä yhteydestä, niin silloin pitää olla hyvin selkeä ajatus siitä, että mikä se politiikkamallisen takana on. Miten rahan käyttäminen tiettyihin hankkeisiin, tiettyille politiikkalohkoille johtaa näihin tuotosindikaattoreihin. Ja jos ei yksilöidä tätä prosessia, niin tuotosindikaattorit itsessään itse asiassa ovat merkityksettömät, koska mitataan vain jotain, jota on hyvin vaikea yhdistää takaisin tähän rahan käyttöön. Thank you very much, and I give the floor to Mr. Trilling. Kiitoksia teille, edustaja. Äh, herra Trilling, olkaa hyvä. Levels of. Kiitoksia. Eri indikaattorien tasot, kyllä. Meidän minun mielestäni tarvitsemme temaattisten tavoitteiden suhteen tavoitteita ja indikaattorit osoittavat sen, kuinka nämä on saavutettu Euroopan unionin tasolla ja jäsenvaltiot ovat pystyneet näiden tavoitteiden saavuttamiseen – Tietenkin tässä myöskin arviointiprosessissa voidaan sitten tehdä vähän hienosäätöä vielä ja katsoa niitä indikaattoreita, jotka ovat tärkeimmät, jotka pätevät myöskin kansallisella ja alueellisella tasolla. Niin, tämä yhteisön tukikehus tämän suhteen todellakin, okei. Okay. Tämä on sellainen, joka pitäisi katsoa myöskin tässä yhteydessä mm, johdonmukaisuutta eri politiikan ohjelmissa – SEAn suhteen. Kannattaisi katsoa myöskin biodiversiteettiasioita ja katsoa sitä myöskin jälkikäteen, joka on tärkeää, että ex ante edullisuudelle katsotaan jälkikäteen myöskin näitä asioita. Niin, niin ohjelmat alkavat nytkin nyt. Ja nähdään, että ne maat, jotka eivät ole kuinkaan kokeneet tämän järjestelmän suhteen, niin heidän toimintansa ei ollut kovinkaan hyvää, koska he eivät pystyneet vaikuttamaan tähän ohjelmointiin mitenkään, mikä se ja direktiivi pitäisi panna täytäntöön nyt, että tämä voisi toimia. Ja toinen asia jonka haluaisin ottaa tässä yhteydessä myöskin kumppaneiden mukaanotto ohjelmoinnissa ja vanossa ja muissa vaiheissa. Tämä vaatii sitä, että kaikki sidosryhmät ovat mukana tässä. Tämä luo tehokkuutta. Eli luomme käytännön säännöt, jotka osoittavat selvästi hyötyjä ja luodaan sellaisia vähimmäistandardeja, hyviä käytäntöjä, joita voidaan käyttää jäsenvaltioissa, jotka voitte sitten hyväksyä jäsenvaltioiden tasolla. Kiitoksia. Näin aikamme päättyi. Ikä kyllä, meillä on vielä aikaa vain yhdelle asiantuntijalle. Voitteko päättää itse, kuka hän olisi? Olkaa hyvä. Missä luo Um, Zu dem Thema Indikatoren vielleicht nochmal den... Indikaattorista ehkäpä viite, ainakin taas alueellisella tasolla olisi nollahypoteesin kanssa työskentelemättä, mitä ainakin olisi voitu tehdä, mitä olisi tapahtunut, jos ei olisi tehty. Virheasteesta haluaisin esittää kysymyksen, että uskommeko, että uusi viranomainen alentaa virheastetta vai vai että vähennetäänkö näitä tukikelpoisten kustannusten määrää. Ja tämä uusi tavoite asettautuneisuus olisi tärkeää, että siinä on se tavoite tärkeä, vaan että tehdään eri tasolla tätä valvontaa. Ja tarkistuksista sitten. Tietysti olisi yksinkertaisempaa, jos yhteisö tekee nämä tarkistukset. Sitten monet kysymykset, katsisivat itse, itsestään, koska tietysti ongelmat tunnetaan paremmin. Olisi vain yksi tarkistus. Lisätäänkö sitten kansalliset tiedot vain, niin sitten siitä ei tule lisäkuluja. Ja, herzlichen Dank nochmal. Lämpöät kiitokset kaikille puhujille, että olette olleet täällä paikan päällä. Kiitos vierailusta Euroopan parlamentissa. Uskon, että olemme tänne voineet oppia paljon tukiohjelmien läpiviemisestä, minkälaisia ongelmia siihen liittyy. Ja nyt sitten seuraavaksi katsomme asetusta, jossa esittelijänä on Joachim Zela, luen tämän otsakkeen, koska tämä on näin, näin hieno. Kyseessä on 1022 vuonna 2006 asetuksen muuttaminen Euroopan parlamentilta ja neuvostolta, joka tehtiin 5. päivä heinäkuuta 2006 eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymästä, jossa pyritään toteuttaa sen selkiyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi. Tämä on aikamoinen aikamoinen otsake. Siinä on kyllä tavaraa. Mutta sitä paremmin ja selkeämmin tulevat nyt nämä asiat esille herra Delbaarin puheenvuorossa. Mikä on alueiden komitean esittelijän kanta tähän? Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. En itse kyllä ole tämän runouden alkuperä, joka on tämän otsikon takana. Sen vain sanon teille, että sitä tarkisteltiin alueiden komiteassa 15. helmikuuta. Alueiden komitea ilmaisi kantansa antamalla tukensa muutosesityksille, joita komissio on esittänyt siis sikäli, että meidän mielestämme se todellakin johtaisi siihen, että ensinnäkin tämä rakennelma yhtymien perustamisen osalta kohenisi ei tämä nyt ole mikään uutukainenkaan, tämä on ollut olemassa jo jonkun vuoden. Ja haluaisin parlamentin jäsentä kiinnittävän huomiota siihen, että on kaiken kaikkiaan 23 olemassa jo yhtymiä. Ja vaikuttaa siltä, että 150 paikallisia alueviranomaista on mukana 15 jäsenvaltiossa näissä kuvioissa. Näillä on vaikutusta noin 23 miljoonan eurooppalaiseen näillä alueilla siis parikymmentä muuta yhtymää ollaan myös perustamassa. Toisin sanoen ei tämä ole mikään koevaihe, vaan se on ihan täyttä todellisuutta eri alueilla Euroopan unionissa. Muistuttaisin myös siitä, että tämä asetus ja sen muuttaminen ei pelkästään liity rakennerahastoihin. Ne ovat osa, totta kai osa tätä huolirypelmää, mutta ilman Euroopan rahoitusta, niitä voi myös olla, ja ei ne sinällään pelkästään liity rakennerahastoihin. Siksi me korostamme komiteassa tätä erityisasetusta ilman, että siinä puututaan suoraan Euroopan budjettiin, mutta haluamme, että tämä hyväksytään viivytyksettä ja ilman, että se on kytköksissä kohesiopolitiikan koko paketin hyväksymiseen, sitähän täälläkin tarkastellaan tällä haavaa, mutta valitettavasti täytyy sanoa, että neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio ei ole ihan samalla aaltopituudella, se epäröi eikä halua näitä ottaa erikseen koheesiopolitiikkapaketista. Minä pelkään pahoin, että tämä kun on hyödyllinen paketti ollut käytännössä, ettei sitä lykätä eri käsittelyvaiheiden vuoksi yhdessä säädöspaketin kanssa ties hamaan tulevaisuuteen tai ties mihin tulevaisuuteen eri puheenjohtajakausien aikana, ehkä Kyproksenkin aikana. Ministerineuvoston työ ei ole edistynyt ja minä toivon, herra puheenjohtaja, että Euroopan parlamentin edustajat voisivat auttaa meitä nopeuttamaan tätä prosessia. Asetuksen voimaantulo uudistetussa muodossa antaisi uutta pontta myös näissä puitteissa, jotta saataisiin aika oikeusvarmuutta, ja se auttaisi monia alueita kautta Euroopan unionin. Tässä tarkis, muutosehdotuksemme meidän lausunnossa eivät myllerrä mitenkään komission esitystä, vaan niiden tarkoituksena lähinnä vain on helpottaa yhtymien käyttöä niin, että selkeytetään esityksen määräyksiä, että voitaisiin eriytyvä tulkinta välttää. Alueiden komitea on vahvistettu myös yhtymien seurannassa. En nyt tyhjentävästi rupea käymään läpi muutosehdotuksia, mutta muistuttaisin vain, että meidän alueiden komiteamme suosittelee, että määritteltäisiin objektiivisesti ja rajoitetusti ne hypoteesit, joiden pohjalta voitaisiin hylätä yhtymän perustamishanke, mukaan lukien myös, jos olemme tekemisissä ulkorajojen kanssa. Tässä halutaisiin poistaa asetuksesta velvoite niin, että olisi luettelo kaikki lainsäädäntö myös perustamissopimuksessa, koska se johtaisi hallinnolliseen sumuun. Ja me toivoisimme, että käytettäisiin yhtymissä kaikkia kumppanuusmahdollisuuksia. Myös esimerkiksi yleishyödylliset palvelut tulisivat kyseeseen, koska ajatellaan liikenneongelmia, jos ne halutaan ratkaista kahden rajoitulitän alueen välillä, näissä täytyy ratkaista. Me toivon myös, että nykyisiä yhtymiä voitaisiin käyttää suutuisemmissa puitteissa. Se on välttämätöntä. Alueiden komitea haluaa, että nämä julkaistaisiin myös ju- virallisessa lehdessä. Alueen komiteakin voisi olla tavallaan foorumina yhtymille ja seurantaa harjoittaa yhtymien kohdalla. Tässä puheenjohtaja, se minkä minä halusin ottavan esille tässä valiokunnassa. Minä uskon, että meidän täytyy lähetökannoissamme saada laaja tuki tälle näkemykselle. Tämän pienen teknisen muutoksen myötä voidaan vielä kohentaa näiden olemassaoloa. Sinällään ei seuraavalla kaudella tule mitään uutta budjettitukea kuitenkaan. Kun tarkistetaan nyt tämä asetus ja hyväksytään nopeasti, niin ehkä voidaan välttyä tältä virukselta, joka on ollut joissakin jäsenvaltioissa, joissakin hallinnoissa, että refleksit ovat olleet aika konservatiivisia, epäröiviäkin, ja siinä ei oikeastaan ollut tukia rajat ylittävää yhteistyötä. Ja kuitenkin tällainen osallistuminen on yksi tärkeä tekijä kasvun takana. Me haluamme edistää sitä, että yhtymiä käytettäisiin myös muilla aloilla Euroopan unionissa, eikä pelkästään sitä käytettäisiin kohesiopolitiikassa tarkasti ymmärrettynä. Tämä minä halusin puheenjohtaja sanoa. Kiitos vielä siitä, että annoitte minulle puheenmahdollisuuden, että parlamentin jäsenet toivottavasti olisivat samaa mieltä tämän filosofian kanssa, joka on ollut meidän filosofiamme alueiden komiteassa. Kiitos. Ja, herzlichen Dank für die Worte. Dann... Kiitokset ja nyt antaisin puheenvuoron esittelijälle, herra Zellerille. Ja tämän jälkeen koordinaattorit saavat puheenvuoron, jos he ovat täällä paikan päällä. Voitte käyttää puheenvuorot tämän jälkeen. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin herra Delabarille ja alueiden komitealle, että hän puolustaa näin eurooppalaista alueellista yhteistyön yhtymää voimakkaasti – Nämä ovat sellaisia aloitteita, jotka ovat alueiden kesken syntyneitä. Ja oletan myöskin, että teidän puheesta voi olettaa, että tämä virus on tarttuva. Ja näin on tapahtunut. Tämä on melko uusi lainsäädännön väline. Vähän yli 20 näitä on perustettu. Monet alueet odottavat tällä hetkellä starttikuopissaan siellä, että perustaisivat tällaisen yhtymän – Minusta tämä on tarpeellinen väline Euroopan yhteenkasvulle, koska yleensä jäsenvaltioissa juuri raja-alueet ovat ne alueet, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti heikommin kehittyneitä kuin keskukset. Ja Eurooppa voi vain kasvaa yhteen, kun ajattelemme yli rajojen, että kasvu tapahtuu yli jäsenvaltion rajojen. Ja monet jäsenvaltiot ovat tunnustaneet tämän ja haluavat myöskin oikeudellisesti käyttää hyväkseen tätä EAYYtä. Ja komissio otti myöskin tämän huomioon erotuksessaan, asetuserotuksessaan EA1. Sitä on laajennettu, ettei tämä pelkästään unionin sisäinen asia, vaan tässä avataan myös mahdollisuus raja-alueelle, että mennään myöskin Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Naapurimaiden kanssa voidaan tehdä yhtymiä. Ja näin voidaan maapuruspolitiikkaa alueellisesti tukea. Myöskin teema kirjoa on laajennettu. Myöskin julkisella taholla voidaan tehdä tällaisia EAY-yhdistymiä eri tukipolitiikkaa voidaan ottaa myöskin mukaan EAYYhyn. Vaikeuksista herra Dilapar mainitsikin täällä jo. Kiitokset tästä. Varmaankin alueella itsessään tai alueen komiteassa on kaikkein vähiten vaikeuksia. Varamat ovat vielä jäsenvaltioissa tällä hetkellä. Ja myöskin tämän välineen tunnettavuus täällä parlamentissa – tai muissa komission yksiköissä, sitä pitää lisätä. Tämähän ei missään nimessä toimi ketään vastaan, vaan tämä tukee alueita rajat ylittävässä yhteistyössä. Tämä on hyvin hyödyllinen väline tähän. Näin muihin viiteen asetusehdotukseen liittyen. Meillä on tässä kyseessä nyt asetusehdotus, joka ei ole mikään uusi asia, vaan tässä jatketaan entistä toimintaa ja laajennetaan sitä. Tietenkin oltaisiin voitu ajatella, että myöskin tässä pelkästään katsota rahaa ensisijaisesti. Kyllä kohesiorahastot ovat nopeampia toiminnaltaan kuin kuin muissa näissä ehdotuksissa on. Mutta ikävä kyllä äh, puheenjohtajavaltio ei käyttänyt tätä mahdollista hyväkseen, joka tässä tarjoutui. Joten meidän pitää tässä yhdessä vielä tehdä vakuutustyötä eri rintamilla. Myös teidän kommenttinne ja teidän parannusehdotuksenne EAYY-asetukseen otan huomioon, ne ovat järkeviä. Ja nyt vasta alkaa sitten varsinainen työ, etelä valiokunnassa, vaan pitäisi vakuuttaa kollegat tämän välineen tarpeellisuudesta, mutta myös täytäntöön panosta muiden asetusehdotusten suhteen ja muiden unionin strategioiden puitteissa jäsenvaltioiden suuntaan meidän pitää vielä tehdä paljon töitä. Tässä toivomme teidän tukeamme, saavamme ja myöskin aluevaliokunnan tuki on tässä myös teidän takana. Ďakujem pekne, nebudem dlho, pretože tejto tematike sme sa už vyjadrovali aj minulé. Ja len chcem oceniť prácu pana Del... Tästähän puhuttiin jo viime kerralla. Haluaisin Bärin työtä arvostaa vielä kerran. Kaikki mitä hän sanoi on sellaista, jonka voimme parlamentistakin vahvistaa. Ja en ymmärrä, että miksi Taskan puheenjohtajamalla tässä ongelma on, koska EAYn asetuksen nopea läpisaaminen toisi monia etuja tämän yhteistyön muodossa. Tietysti jäsenvaltiossa puuttuu tietoa asiasta. Ja on aina se huolenaihe, että kovin monet eivät osallistu tähän näihin yhteistyön yhtymiin. Pelätään tätä suurta hallinnointirasitetta, mutta asetus osoittaa, että tällaisesta yhteistyön yhtymästä ei pidä pelästyä, vaan pitää lähestyä asiaa rohkeasti. julkisille yrityksille olisi suuri etu päästä mukaan alueelliseen yhteistyöhön yhtymään. Parlamentissa tämän ei pitäisi olla ongelma, tästä on jo keskusteltu. Mutta kuten kollega jo sanoi, niin eh, täytyy pitää yhteyksiä toisiimme ja tehdä edelleen yhteistyötä. And the last speaker is... Ja viimeinen puhuja François Alphonse. Viimeinen Puheenjohtaja, kiitos oikeastaan samansuuntaisesti. Voidaan sanoa, että tässä on saanut aikaan valtavaa edistystä. Tämä on kaunis aloite Euroopan unionissa harjoittaa tällaista alueellista yhteistyötä. Hyvä keino myös saada nousuun Eurooppa-hanke. Tässä on valtavaa kilpailukykyä olemassa, mutta toisaalta eri puolin rajaa voi olla tietenkin eri asteista kehitystä. Nyt olla lähellä toisiaan, kun aikaisemmin erillään. Siksi minä uskon, että kyllä on syytä korostaa EAYYtä, ja kun ei sillä ole vaikutusta budjettiin eikä liity EAKR-asetukseen millään tavalla, minä uskon, että se, mitä meillä on esitetty, on niin järkevää ja käytännönläheistä, että ei siinä pitäisi olla mitään ongelmaa. Jos puheenjohtaja voisi tiukasti ottaa tämän esille puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa, niin voitaisiin jatkaa tältä linjalta. I would like to ask uh, Michel Delbar to, for comment. Voisinko pyytää Michel Delbarille vielä kommentteja? Ah, yes, still. I'm sorry, I didn't notice you. Ja en huomannutkaan teitä. Olkaa hyvä. Doamna președintă, foarte scurt, îl felicit uh, pe colegul Seller. Kiitoksia kovasti. Excelentul material de... Haluan onnitella Selleriä ja kiittää Delebaria tästä erinomaisesta perusmateriaalista, jonka hän toi mukana. Voi puhua lyhyesti. On tietysti itsestään selvää, että tällainen yhtymä tuo paljon lisäarvoa ja se koskee myös tätä asiakirjaa paikallishallinto ja monet muut organisaatiot voivat hyötyä tästä uudesta välineestä. Ja kun tästä asetuksesta päätetään, niin se helpottaa asioita selvästi. Ei voida unohtaa sitä, että yleisellä tasolla tässä on mukana 79 toimipaikkaa, jossa päätetään näistä näistä yhtymistä 27 jäsenvaltiossa, joten tällainen yksi yhteyspiste olisi suuri edistysaskel, se toisi paljon selkeyttä mukaan. Missä vaarat sitten ovat? Työasiakirjan lopussa puhutaan myös tästä osa-alueesta hyvin selkeästi, että mihin täytyy panostaa ja mihin, missä kaikkien pitää tehdä vielä, parantaa juoksua. Ja itse asiassa jäsenvaltioita tässä vaaditaan nyt siihen harmonisoimaan nämä toimeenpanotoimot ja johdonmukaisemmalla ja tehokkaammalla tavalla. Ei voi olla niin, että on mielivaltaisia oikeudellisia ristiriitaisia tulkintoja ja jäsenvaltioiden hallintojen täytyy ymmärtää, että tällainen yhtymä ei koske aluepolitiikkaa, ei tarvita ministeriöiden lausuntoja joka asiaan, eikä tämä mikään hirviökään ole, joka veisi hallintokapasiteettia pois. Kun tämä saadaan läpi viestinä, kun tämä ymmärretään, kun ymmärretään, että päätös tehdään todellakin paikallisella tasolla, niin kuin me kovasti toivomme, niin sitten uskon, että silloin tämä väline on suuri menestys. Kiitos. Kiitos sitten vielä Marie-Thérèse Sanchez-Smith. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä en toista sitä, mitä kollegat ovat todenneet, mutta haluaisin kiittää Joachim Zelleriä täsmällisestä puheenvuorosta ja olen todella samaa mieltä monen asian kanssa, varsinkin se, että on yhden luukun periaate. Mutta putosi kahteen seikkaan, koska tässä täytyy vielä parantaa vauhtia varsinkin hallinnoinnissa eri talsoilla toimivaltoja jäsenvaltioissa. Joskus joudutaan hommituisiin äh, tilanteisiin varsinkin henkilöstön kohdalla. Heillä on erilainen asema eri yhteyksissä ja tässä on hankala ongelma, johon on paneuduttava erityisesti. Sitten toinen aihepiiri, joka liittyy hallinnointiin. Paikalliset toimijat, kun he kyseisen tulevat, niin joko alueiden kautta tai toiminnassa ei, eivät saa jäädä EAY-yhteen ulkopuolelle. Tuskipa herra Delvar tässä on eri mieltäkään. Minä olen nähnyt paikan päällä, että se aiheuttaa ongelma, jopa vaarantaa näitä rakenteiden tulevaisuuden, kun niitä on aikanaan perustettu, siis EAYYitä. Minun mielestäni kyllä täytyy säilyttää kytkös todellisuuteen myös näiden hallinnoinnissa. Kiitos. Michel, c'est à vous maintenant. Kiitos puheenjohtaja. En puhu sen pidempään, koska kaikki puheenvuorot teidän edustajienne osalta olivat niin lähekkäin meidän kantamme kanssa, miten hyödyllisiä nämä ovat, miten tärkeää on päästä nopeasti eteenpäin uudistamisessa, muuttamisessa. Ja totta kai ehkä voitaisiin kääntyä neuvoston puheenjohtajavalton puolelle ja sanoa, että ei tätä tarvitse kytkeä kohesiopakettiin muuten. Päätös voidaan tehdä hyvinkin rivakasti ja antaisin uutta pontta EAYYlle ja nopeasti varmasti kaksinkertaistui niiden määrä. 29. maaliskuuta puheenjohtaja järjestämme konferenssin toimielinten kesken nimenomaan EAYYistä. Ehkä silloin ole hyvä tilaisuus myös kantojamme väläytellä tukea alueiden komitean parlamentin puolesta jotain, joka ei ole mikään aloite, vaan se on jo olemassa monilla aloilla. Sitä paitsi totesin Sanchez Smithille, että kyse on todellakin siitä, että saadaan paremmat rakenteet multi, monitasohallinnon takaamiseksi. Se voi koskea ihan kaikkia alueyhteisöjen rakenteita. Kiitos. So, and, yeah, you, no. so... me ei tarvitse enää. Joten tämän kohdan käsittely voidaan päättää. Ja sitten Esityslistalla kohta, joka on Rikka Mannerin mietintö Euroopan alueellisesta yhteistyöstä. Tässä ei ole vielä alueiden komitean kantaa ja lausuntoa, koska he äänestävät toukokuussa, joten annan sinulle nyt puheenvuoron. Voit esitellä nämä kohdat, jotka, joista haluat keskustella kanssamme tänään. Kiitoksia puheenjohtaja. On todella harmillista, että alueiden komitean edustaja ei ole tänään täällä keskustelemassa, koska varmasti, jos meidän aikataulua ajatellaan, niin juuri nyt olisi hyödyllistä ollut käydä tämä keskustelu, mutta, mutta itsekin kuulin tästä vasta tänä aamuna, että hän ei täällä ole aikataulun. Mm, kyllä. Mutta tuota, toivon, että joka tapauksessa voimme, voimme tehdä myös heidän kanssaan yhteistyötä ja, ja jatkossa voimme huomioida myös heidän, heidän nämä näkemykset. Ää, tosiaankin Teille on lähetetty eilen sähköpostilla tämä päivitetty versio työdokumentista. Sitä on viety eteenpäin ja nostettu uusia asioita esille, äh, mitä tulee viime kertaan. Tämä on myös jaettu kaikille pöydille. En rupea nyt yksityiskohtaisesti käymään tätä tässä läpi, koska aika on vähän. Nostan muutaman tekijän ja mielelläni sitten käyn, käyn keskustelua teidän nostamista äh, kohdista äh, yksityiskohtaisemminkin. Aivan aluksi haluan nostaa tämän budjettiasian asian esille. Tästä jo viimeksi jonkun verran keskusteltiin. Tämä on myös sellainen asia, joka totta kai hyvin vahvasti linkittyy yleisasetuksen artikkelan 84 ja sen takia tästä on hyvä myös käydä keskustelua yleisasetuksen raportöörien kanssa. Äh, itse olen sillä kannalla, että parlamentin tulisi tässä ja meidän valiokunnan esittää, että 7 prosenttia tämän 3,4 kahdeksan sijasta, mitä komissio nyt esittää. Tämä pitkälti pohjautuu myös aiempaan parlamentin ja meidän valiokunnan kantaan, mitä tulee tähän Sunset Smithin äh, raporttiin. Mielestäni tämä olisi siinä mielessä erinomainen strategia, että koska tiedämme, että varmasti budjetin osalta tulee tiukkaa, niin jos me lähdemme tätä 7 prosenttia vaatimaan, niin varmasti meillä on myös paremmat mahdollisuudet vähintäänkin sitten ainakin säilyttää tuo budjettitaso, mitä komissio on esittänyt. No sitten, äh, mitä tulee joustavuuteen eri näiden strändien välillä. Eli A ja B strändin välillähän tällä kaudella on ollut tämä 15 prosentin joustomekanismi. Komissio ei sitä esitä enää tälle kaudelle. Mielestäni se on erittäin huono asia, eikä oikein hyvin perusteltukaan. Komissio perustelee sitä siltä, että tätä joustoa ei olisi käytetty tällä kaudella, mutta siitä on todisteet, että puolet valtiosta sitä jollain tasolla on käyttänyt ja se, sen tulisi myös olla, olla ehdottomasti tällä kaudella osana lainsäädäntöä. Jos tätä perustellaan sillä, että rahasummat kussakin strändissä tulevat kasvamaan ja tämä osaltaan toisi joustoa, niin täytyy muistaa, että tosiaan budjetin osalta neuvottelut ovat kesken ja ei todellakaan ole varmaa vielä siitä, että mitä nuo budjettitasot sitten loppuviimein tulevat olemaan, joten Tulen esittämään esittelijänä ehdottomasti tätä 15 prosentin jouston mahdollisuutta myös tälle kaudelle. No sitten kovasti puhututtava aihe, josta olemme myös varjojen kanssa käyneet kovasti keskustelua, on tämä yhteisrahoitusosuus. Nythän komissio tosiaan esittää tätä 75 prosentin yhteisrahoitusta kaikille maille ja samalle tasolle itse puolan tätä komission näkemystä. Toki voimme sitten tuosta tasosta vielä keskustella tarkemminkin. Ja tämähän myös liittyy hyvin vahvasti yleisasetuksen artiklaan 10: joten tästä nyt olisi hyvä myös käydä sitten keskustelua yleisasetuksen raportöiden kanssa. He eivät valitettavasti nyt ole paikalla, mutta toivottavasti tähän sitten tarjoutuu mahdollisuus. Sitten oikeastaan minulla olisi myös yksi kysymys tämän osalta komissiolle. Nythän yleisasetuksen artiklassa 111 äh, mainitaan tämä mukauttaminen, mitä tulee yhteisrahoitusosuuksiin. Äh, siinä ei kuitenkaan, kuitenkaan mainita ETCtä erikseen, eli onko ETC nyt osana tätä mukauttamista vai eikö ETC ole, ole osana tätä. Tämän haluaisin, haluaisin tietää äh, jatkotyönkin kannalta. Sitten tähän temaattiseen keskittymiseen, mitä me kuulimme äsken tuossa kuulemistilaisuudessakin, niin, niin tämä neljään teemaan keskittyminen tämän ETSn osalta on hyvin haastavaa, koska näiden rajat ylittävien ohjelmien luonne on hyvin erilainen, kun vertaamme sitä näihin muihin ohjelmiin. Ja sen takia haluaisinkin raporttoijana esittää sitä, että, että mahdollisesti meillä esimerkiksi ETCn osalta olisi kolme pakollista teemaa, teemaa ja sitten yksi vapaavalintainen, minkä jokainen jokainen valtio sitten voisi itse valita. Ja tässäkin totta kai komissiolta haluaisin kuulla, että nähdäänkö tässä nyt sitten jotain konkreettisia ongelmia, miksi tällainen ei olisi mahdollista. Se, mitä tulee tähän neljään teemaan ja sitten makroalueisiin, niin myös tässä näen, näen ongelmakohdan. Eli jos me ajatellaan, että, että valtio pitäisi valita nämä neljä teemaa, niin tuleeko nämä, tulisiko myös näiden makro alueohjelmien pidättäytyä niissä neljässä teemassa. Jos näin on, niin se tulisi myös aika paljon rajaamaan sitten makroalueen strategioiden toteuttamista. Eli myös, myös tästä, tästä tulee vielä keskustella. Sitten äh, yksinkertaistamiseen tosiaan tässä ETC-asetuksessahan annetaan nyt sit mahdollisuus yhden tai, valvonta, yhden, tai valvontaviranomaisen ja tarkastusviranomaisen yhdistämiseen. Se ei kuitenkaan ole pakollinen ja mielestäni tämä on erin, erinomainen askel eteenpäin yksinkertaista, tässä myös näitä ETC-ohjelmia. No se mitä tulee sitten tähän kiinteämääräiseen rahoitukseen eli flat rateen, niin, niin ehdottomasti kannatan, kannatan tätä flat ratein olemassaoloa myös ETCn osalta. Se onko 15 prosenttia tälle oikea taso, niin siitä toki voidaan keskustella. Itse olisin valmis jopa sitä nostamaan, koska tiedämme paljon, että pienissä projekteissa joskus ää, lähes puolet menee nimenomaan tähän hallinnointiin, ja varmasti siinä mielessä olisi, olisi perusteita myös tässä tapauksessa kasvattaa tuota prosenttiosuutta. Sitten mitä tulee näihin eri rahastojen väliseen, väliseen yhteistyöhön, yhteisrahoittamiseen, Oikeastaan tästä eilen jo puhuttiin yleisasetuksen osalta ja tuolloinkin jo esitin kysymyksen komissiolle, että minkä vuoksi tässä yleisasetuksen artiklassa 88 niin tämä ETC poissuljetaan nimenomaan tästä eri rahastojen välistä yhteistyöstä. Mikä se, mikä se perimmäinen peruste on sille ja olisiko mahdollista, että myös ETC olisi mukana, koska näen, että esimerkiksi ESRn ja ETCn välisellä yhteistyöllä voisi olla hyvinkin, hyvinkin ää, varmasti, varmasti painoarvoa, koska tavoitteet, mitä nyt tulee esimerkiksi työllisyyden kehittämiseen ja niin edespäin, niin ovat yhteneviä myös tältä osin. Tässä oikeastaan lyhyesti näitä pääkohtia. Tosiaan tässä itse työasiakirjassa on, on huomattavasti myös yksityiskohtaisempia kannanottoja ja myös teknisempiä kannanottoja, mutta haluan, että itse tämä tekninen, raportin tekninen läpikäynti niin jätetään sitten ehkä myöhempään vaiheeseen. Tosiaan tulen jättämään sitten nämä tarkistusesitykset toukokuussa kahdessa osassa toukokuun ensimmäisellä valiokunta päivänä ja sitten toukokuun toisessa istunnossa, joten, joten silloin sitten käsittelemme näitä muutosesityksiä. Mutta nyt tosiaan haluaisin mielelläni kuulla teidän kommentteja ja jatkossakin teemme tiiviisti varjojen kanssa yhteistyötä ja, ja toivon myös, että jäseniltä saadaan sitten kommentteja tämän prosessin edetessä. Thank you. Uh, I assume that the shadows would like... Kiitoksia. Oletan, että varjostelijat haluavat puhua. Maria Teresa Sanchez. Merci bien, Madame la Présidente. Euh, je voudrais évidemment, comme euh, nous le faisons souvent, remercier le rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. No, pitää ensinnäkin kiittää esittelijää, koska tässä on hyvin korkeatasoinen mietintö kyseessä. Hän on tehnyt paljon työtä. Kun katsomme kohesiopolitiikkaa, on tärkeää todeta, että eurooppalainen yhteistyö alueetasolla on tärkeää. Tämä liittyy myös kriisitilanteeseen, jossa tällä hetkellä olemme, ja kansalaisiimme, jotka kärsivät tästä. Eurooppa toimii, vai jos toimii voimakkaana yhdessä, ja meidän pitää käyttää kaikki mahdolliset hyväksemme rajon, rajojen sisällä. Täällä puhuttiin ensinnäkin budjetista, ja kysymyksiä esittiin liittyen, minkälainen minkälaisen budjetin haluamme. Täällä pyydettiin 7 prosentin lisäystä kohesiopolitiikalle. Komissio odottaa 3,4 prosenttia. Ja jos me olemme johdonmukaisia, meidän pitäisi pyytää samanlaisia korotuksia. Mistä saamme tämän lisärahoituksen sitten? Mistä saamme lisärahoituksen kohesiopolitiikalle? Meidän pitäisi keskustella tästä meidän pitäisi keskustella myöskin budjettivaliokunnan ja muiden valiokuntien kollegoiden kanssa. Mutta tämä on melko kunnianhimoinen tavoite kuitenkin. Ja erityisesti kysyisin varojen jaosta. Minä ehdottaisin, että voisimme tehdä sen ohjelmakohtaisesti. Minun alueellani tällä päivänä projekteja blokataan koska Espanja on käyttänyt kaiken rahoituksensa. Tämä on ihan naurettava tilanne tällä hetkellä. Olisi hyvä kuulla tarkemmin, mitä voidaan nyt sitten tehdä, mitä tulee varojen jakamiseen projekteille, jotka ovat rajoja ylittäviä. Fason. Meidän täytyy vuosittain tehdä määrä rahan antaminen väestön mukaan niin, että investoinnin legitimiteetti ja ohjelman hyöty jotenkin jakautuisi tasan seitsemän artikla kohtaan F. Siinä todetaan, että rahoitussuunnitelma tehdään ilman, että sitä jaetaan jäsenvaltioiden mukaan. Onko se jotain ristiriittaa? Tämä koskee yhtä lailla myös maantieteellistä joustoa tietyissä interventioissa – itse ohjelman ulkopuolella, jos on tarpeen säilyttää 150 kilometrin raja, niin meidän täytyy kyllä miettiä, onko tarvetta puolestaan 20 prosentin katto säilyttää investoinneissa ohjelman ulkopuolella. Muitakin kysymyksiä tässä on esillä liittyen rahoituksen asteeseen. Miten toimia yhteistyön kanssa rajat ylittävässä mielessä niin, että todella kaikki pysyy houkuttelevana. Myös ajatellen mainstream-rahoitusta. Komissio on esittänyt alueellista yhteistyötä varten yhteisrahoitusta, joka on 75 prosenttia kaikissa jäsenvaltioissa, siis yksi prosenttimäärä vain, vaikka kasvu ja työllisyys vaihtelee alueesta toiseen. Totta kai alueellinen yhteistyö on aina monimutkaisempaa todellisuudessa. Tarvittaisiin kuin jotain muutakin kannustinta. Komissio ehkä voisi toimittaa meille arvion yhteisrahoitusasteesta keskimäärin, niin siinä määrin, missä hallinnointiviranomaiset voivat tällaisia tietoja toimittaa nykytilanteesta. Minä olen myös samaa mieltä Riika Mannerin kysymysten kanssa, jotka liittyvät tekniseen apuun. Minä olen sitä mieltä, että raja on riian alhainen ja siinä täytyy myös ottaa huomioon, on liian rajoittava, että on myös pienet ohjelmat. Myös temaattinen keskittäminen on kysymysmerkki. Täytyy miettiä, onko se tekossa strategisesti. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitäisi taata enemmän joustoa viisi artiklaan ja huomioida ajatus, jota on jo kehitelty aikaisemmin niin, että 80 prosenttia kolmeen prioriteettiin ja loppu 20 prosenttia alueiden omiin tarpeisiin, olipa kyse sitten rajat ylittävästä yhteistyöstä tai ei. Haavon verran totesin, että kulttuuri loistaa poissaolollaan tästä keskittämisestä. Minä olen sitä mieltä, että kyllä me voisimme yhteistyössä ja Olperin kanssa vielä muutella uudelleen temaattisen prioriteetin numero kuusi niin, että sinne pantaisiin pikkusen kulttuuria. Minä toivoisin kuitenkin, että että muistettaisiin myös sosiaalirahaston yhteydessä se, että alueellisen yhteistyön mielenkiinto ja yksinkertaisuus edellyttävät, että voitaisiin yhdestä rahastosta kaikki rahoittaa. Säännöt ovat liian monimutkaisia nyt, ei niitä saa enää täytäntöpanon saada monimutkaista. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa tarpeesta sopeuttaa indikaattoreita yhteistyön tavoitteisiin. Niin ikään täytyy yksinkertaistaa tukikelpoisuus määräyksiä. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, valvontaan ja hallinnointiin, niin varsinkin jos ajatellaan viranom- tarkastus- ja valvontaviranomaisten yhdistäminen, siinä tarvitaan joustoa minun mielestäni. Jos ajatellaan viranomaisia, niillä saattaa olla myös kokemusta hallinnoinnista. Ei välttämättä tämä ole paras tapa yksinkertaista asioita. Muutama kommentti vielä. Makroalueet eivät voi olla pelkästään alueellisen yhteistyön pohjana. Sen täytyy olla myös mukana muidenkin tavoitteiden ohjelmissa rahoittaa niistä. Meidän täytyy olla myös varovaisia, kun ajatellaan kumppanuusperiaatetta, nimittäin että käytetään alueellista yhteistyötä, ettei tule liikaa toimijoita ja kumppaneita peliin mukaan. Lopuksi No nyt ehkä aikaa ei ole riittävästi, että operatiivisen ohjelman voidaan valmistella. Eikö tässä täytyy miettiä määräaikoja uudelleen, jolle vielä kiitoksia Rova Mannerille myös tähän tekemästään työstä ja ennen kaikkea hänen yhteistyön hengestä. Olen ennen käytettävissä. Kiitos. Thank you, Maiteles. François Alfonsi. Kiitos, Marites. Sitten François Alfonsi. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Todellakin tässä mietinnössä ensinnäkin on tarpeen olla tietoinen siitä, että tilanteet vaihtelevat kovasti että toteutettavat ohjelmat alueellisessa yhteistyössä voivat olla kovin erilaisia. Onko kyse merialueesta, vuosialueesta, laaksoista ja niin edelleen. Siinä, että tilanteiden kirjo on laaja, niin on aika omituista ja sattumanvaraista, että ruvetaan keskittämään temaattisesti, koska vaarana on, että sterilisoidaan tavallaan paikallisesti nämä hankkeet. Minun mielestäni Vaikkakin on komission puolella pyrkimystä saada suuntaa yleisille EAKR-määräyksille, se on kiitettävää sinällään, mutta jos ajatellaan alueellista yhteistyötä, mitä kokemuksia onkin saavutettu jo, niin se ei tähän sovi. Me tuemme tässä siis sitä, että saadaan enemmän joustoaikaan. Toiseksi seikka, joka on minulle ollut huolena, myös saarialueiden parissa ylipäätään se on ollut, huoli. Rajakäsite on, liittyy maarajoihin ennen kaikkea. Jos tämä käsite 150 kilometriä etäisyyttä, saari voi olla hyvinkin kaukana lähimmästä alueestaan ja kuitenkin luonteeltaan erilainen, kun on kyseessä maarajaa. Joka tapauksessa pitäisi saari alueet tietää tämän kriteerin ulkopuolella, koska no, ajattelen nyt omaa esimerkkiäni niin Korsikaa. Meiltä riistettäisiin kaikki yhteistyön mahdollisuudet. Se olisi aika omituista kuitenkin seurauksena. Siksi minä korostan tätä. Kaikki saarialueiden pitäisi pystyä yhteistyön ohjelmiaan laatia. Sitten sanoisin vielä, että yhteistyöllä osoitettujen summien määrä on aivan liian vähäinen parlamentti on asettanut tavoitteen, joka on mielestäni asianmukainen, sitä paitsi se vastaa myös tarpeita ja välineitä, joita me olemme toteuttamassa. Ajatellaanpa keskusteluja, joita käytiin muun muassa näistä yhtymistä. Todellakin, jos ajatellaan välineitä, niin täytyy vastata myös tarve, tarpeita. Jos ajatellaan jokaista eurooppalaista euroa, joka on sijoitettu ohjelmaan, niin katsotaanpa, mitä on rajayhteistyössä tehty, niin siitä saadaan kyllä mitä parhaita eurooppalaista lisäarvoa. Ja on hyvä, että jo tässä vaiheessa pannaan selvästi enemmän mukaan, koska tämä on edistystä joka tapauksessa toki, mutta riittämätöntä vielä. Euh, Nicholas Martin, would you... Haluaako Nicholas Martin puheenvuoron? Joten komissiolla on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja palaisin joihinkin nimenomaisiin kohtiin, joita otettiin esille. Hyvin selkeä mietintö ja esitys oli. Kysy, kysymys ristiinrahoituksesta ja monirahastomallista. Miksi se tässä on ETC poissuljettu EAY 88 artiklassa yleisasetusta? Tämä täytyy nähdä asiayhteydessä ETC-asetuksen säännösten, säännösten liittyen, liittyen tähän temaattiseen keskittämiseen, jossa saadaan lisää joustavuutta. Sen vuoksi komission mielestä ei ole tarpeen tarvetta näille säännöksille, koska ETC-asetuksessa on nimenomaan mahdollisuus, erityinen mahdollisuus rahoittaa investointeja investointiprioriteettien alla, jotka tulevat ESF-asetuksesta. Eli sisäänrakennettua joustavuutta siinä on käyttää EAKR, ERDF-rahoja joustavammalla tavalla, jo, joka ei soveltuisi näihin valtaviran ohjelmiin. Sen, siitä tarve ristiin rahoitukseen. Tätä me siis tarvitaan. Tai siis ei tarvita, koska se on rakennettu sisään viittauksella ESFn investointiprioriteetteihin, temaattisille prioriteeteille. Tässä on se joustavuus, johon viittasi. No liittyen tähän temaattiseen keskittämiseen, tietysti on huomattavasti enemmän joustavuutta ETClle kuin on EAKRlle, aluekehitysrahastolle, koska ei ole mitään nimenomaista vaatimusta keskittää prosenttiosuus erityisiin temaattisiin teemoihin. Mutta sitten on tämä 11 kohdan lista sekä rajat ylittäviin ja transnationaaleihin. Peruskäsite keskittämisessä kuitenkin komission on se, että sitä voidaan soveltaa myöskin eteiseen ohjelmiin Eli haluamme rakentaa sisämekanismi, jonka myötä voidaan varmistaa rahoituksen vaikuttavuus niin, että tehdään valintoja. Ne tekevät valintoja, jotka ovat vastuussa suunnittelusta ohjelmille, että mitkä prioriteettien pitäisi olla, mitä tavoitteet ovat ja että mihin rahat pitäisi investoida. Eli olemme vastahakoisia siihen, että tätä heikennettäisiin. Eli täytyy olla suhde sen välillä, mikä on keskittämisen taso ja käytettävissä olevat rahat. Ja analyysiemme mukaan, kun on nykyisiä eteisiä analysoitu, johtopäätöksemme on, ja tämä on otettu mukaan komission ehdotukseen, että tässä vastataan tarpeeseen. Emme ole nähneet näyttöä siitä, että kun keskitytään neljän tavoitteeseen, että se olisi haitallista tai että sinne liittyisi haitallista poissulkemista, josta tulisi ongelmia. Sitten 15 prosentin siir- siirto transfer näiden strandien välillä, mikä on mahdollista nykykaudella. Se, että tätä ei ole esitetty, niin syy on osittain se, että on yleisellä tasolla lisärahoitusta. Sen vuoksi hieno justeeraus tähän allokointiin jäsenvaltioiden välillä tätä mm, rajat ylittävää yhteistyötä varhain on vähemmän akuuttia ja vähemmän perusteltua, vaikka on oikein, että sitä on käyty mahdollisuutena tehdä näitä justeerauksia, sopeutusta, niin sovelletut tasot ovat yleisesti otteen aika paljon maksimin alapuolella. Ne on aika kohtuullisella tasolla. että kun, ja yleisen valtavertaistamisen, osana yleistä valtavertaistamisen komission ehdotus oli se, että ei ole tarpeen lisätä lisäelementtiä tässä. Tässä se takana oleva syy. Miten sitten alkoinnit rakennetaan? on oikein, että olemme ylläpitäneet nykyisen lähestymistavan, mikä tarkoittaa, että lähtökohtaa ovat allokaatiot jäsenvaltioiden osalta näille strandeille ja sitten jäsenvaltioilla itsellään on joustavuutta, kun ajatellaan allekointeja eri rajat ylittäville ohjelmille ja transnationaaleille ohjelmille, ja näin ohjelmat rakennetaan. Tämä liittyy neuvotteluihin komission ja jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan määritellä ohjelma-alueet. Oli tutkimus siitä, että olisiko mahdollista siirtyä ohjelmaallokointiin, mutta tehtiin johtopäätös, että tästä tuli esille vaikeuksia. Eli ei näyttänyt olevan perusteltua ajatellen haittoja nykyille järjestelyille. Proseduuri, että miten komissio luetteloi nämä allokaatiot ja ohjelmat ja sitten kun tämä päätös on tehty, Sitten ei tehdä eroa. Allokaatiot ovat ohjelmalle, eivätkä ne ole nimenomaan jäsenvaltiolle. Sitten 50 kilometrin rajasta kysymys. Tämä kysymys tulee sille säännöllisesti. Rajat ylittävät ohjelmat perustelu rajat ylittävyydelle ovat nämä erityispiirteet, jotka ovat alueella, jotka ovat jäsenvaltioiden välillä raja-alueiden kohdalla. Se on se perustelu, että keskitytään, keskitytään rahoitusta raja-alueelle, rajat ylittäville alueille, jotta vastataan niiden erityisiin tarpeisiin ja haasteisiin ja sitten tuetaan rajat ylittäviä investointeja ja rajat ylittävää taloudellista kehittämistä. Kun on meriraja-alue, niin sitten on tietysti aivan eri olosuhteet kyseessä. Täytyy olla piste, jonka jälkeen ei enää oikeastaan voi käsitteellisesti yhtäläistää rajaa, merirajaa, maarajaan. Ja nyt on sitten se raja, joka on 150 kilometriä, mikä raja sitten valitaankin, niin aina on vaikeita tilanteita, jos ollaan vähän yläpuolella. Mutta komission näkemys on se, että meillä on tämä, sen kanssa eletään, se pitäisi säilyttää, koska jos siellä on 150, niin sitten no mihin mennään. Jos ei ole mitään rajaa ollenkaan, niin sitten häivönnetään tätä rajat ylittävän käsitettä, niin että sillä on enää merkitystä. Tietysti joka tapauksessa rajat ylittävä yhteistyö mahdollistaa yhteistyön alueiden välillä, jotka eivät pysty hyötymään rajat ylittävyydestä. Yhteisrahoitusosuus. Lähestymistapa tässä oli yksinkertaista, että olisi yksi yhteisrahoitusosuus. Se on ylläpidetty korkealla tasolla Tietysti voisimme analysoida nykyisiä ohjelmia ETCn osalta ja antaa tietoja keskimääräisestä yhteisrahoitusosuudesta eri strändeille. Se voitaisiin tehdä, mutta komission mielestä tämä on yksinkertaistamista. Siinä vältetään se vaikeus, että määritellään tapauskohtaisesti, mikä yhteisrahoitusosuus pitäisi olla. Emmekä usko, että tällä olisi haitallisia vaikutuksia niin ettei olisi, tai kun ajatellaan kannustavuutta aloitteisiin. Sitten tarkastusviranomainen, hallintoviranomainen, komissio. Mielestäni tämä on tärkeä yksinkertaistamisasia, jossa jollain tasolla täytyy yksinkertaistamista myös pakottaa, koska on osa-alueita, joku jäsenvaltio ei ehkä pidä jotain tointa yksinkertaistamisena, vaikka se yleisellä tasolla sitä olisi, mutta komissio haluaa toteuttaa sen, mitä se on suunnitellut valtavirtaistamistoimiksi. Tarkastusviranomaiset eh, edunsaajat, tämä halutaan säilyttää. ETC-ohjelmissa ei ole hyvää perustetta sille, että olisi eri viranomaiset tätä joissakin valtaviran ohjelmissa olevaa etua tässä ei voida nähdä, koska rahavirrat ja hallinnointi, siis hallinnointi ja tarkastusviranomaisten toiminnat voidaan yhdistää meidän mielestämme tässä asianmukaisella tavalla. Mielestäni puheenjohtaja, tässä varmasti pääkysymyksiin tuli vastaus. Nikos Kriso Jelos vielä lyhyt kommentti ja sitten Rikka Manner vielä. Nikos. Yes, eh, I, would like to come back to the 13. Haluaisin palata tähän kohesiopolitiikkaan kysymykseen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille puheenvuoroista ja kommenteista. Ne olivat hyvin hyödyllisiä ja varmasti auttavat tässä työssä eteenpäin. Ja tosiaan näistä yksityiskohdista, mitkä nousi esille varjojen puheenvuorossa, niin mielelläni käyn heidän kanssaan sitten kahdenkeskeistä neuvottelua ja, ja otan ne toki huomioon. Oikeastaan kahteen kohtaan haluan lyhyesti nyt tässä kommentoida, koska aikakin loppuu. Ensinnäkin tämä 150 kilometriä. Tämä, tämä kysymys, johon myös komission edustaja kommentoi, olen kyllä taipuvainen myös tässä olemaan pitkälti komission kanssa samoilla linjoilla, koska mielestäni tämä 150 kilometriä on hyvin perusteltu ja, ja niin kuin todettu, niin johonkin tämä raja joka tapauksessa pitää myös tältä osin vetää ja on hyvä, että meillä on joku selkeä raja. Se mitä tulee tähän ongelmaan, minkä Alfonsi nosti esille äh, tiettyjen saarialueiden kohdalta, niin, niin toki voimme tästä käydä sitten myös yksityiskohtaisempaa keskustelua ja miettiä ehkä sitä, että voiko, voiko tältä osin löytyä jotain, jotain ää, äh, ää, äh, tietyllä tapaa niin kuin, ää, muutoksia, joilla voitaisiin sitten myös ottaa nämä erityistapaukset huomioon. Se, mitä tulee tähän allokointiin, Sanchez Smith nosti esille tämän ohjelmakohtaisen, ohjelmakohtaisen allokoinnin ja myös komission puolella tuli siihen vastaus. Mielin tästä myös, myös keskustelen hänen kanssaan yksityiskohtaisemmin, mutta ylipäätään ehkä haluan vielä nostaa tähän allokointiasiaan asian sen esille, että tällä hetkellä tosiaan, kun tuo raha allokoidaan valtioille pitkälti väestöperusteisesti, niin ehkä tältä osin voisimme miettiä myös, että olisiko tämä rinnalle tarpeen nostaa sitten jotain muita perusteita kuin pelkästään tämä, tämä väestöperuste. Mutta tämä näin lyhyesti ja, ja jatketaan työtä ja keskustelua sitten tässä tulevina kuukausina. Thank you very much. So now we can go back. Kiitos ja nyt voimme palata sitten, mitä luvattiin ennen lounasta, eli kohesiorahasto ja siihen liittyvä mietintö. Ymmärrän, että Nikos Kiolelos haluaisi puhua tästä. Ja sitten Viktori jos haluat tehdä yhteenvetoa. Ei kun, ihan minä vain esittäisin puheenjohtaja teille ja kaikille arvokollegoille, koska täällä on niin vähän läsnä tällä haavaa. Jos on tarpeen, minä kyllä valmis kuuntelemaan ja vastaamaan kysymyksiin, ja jos ei, me jatkamme toisen, toisella kerralla, jos sopii esitykseni, mutta arvokollega voi sitten ensin kysymyksensä. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μερικές παρατηρήσεις εκ μέρους ομάδας των Πρασίνων. Kiitoksia. Pari kommenttia vihreiden taholta. Niin kohesiopolitiikka. Kyseessä ei ole pelkästään talouden tai sisämarkkinoiden tukeminen, kyseessä myöskin sosiaalinen ja ympäristökohesio. Tässä pitää ottaa nämä eri tavoitteet ja vetää ne yhteen. Eri temaattiset alueet eivät saa olla ristiriidassa keskenään. Eri horisontaalinen yhteistyö eri alueilla, prioriteettialueilla, mutta toisaalta myöskin rakenteiden tukeminen – jotka todellakin ovat kullekin alueelle soveltuvia. Kyllä jokaisella alueella ovat prioriteettinsa, vaikka energiantuotanto, liikenne, ympäristön suojelu. Tämän kaiken pitää olla sopeutettua tarpeisiin, koska muuten varoja tuhlataan ja käytetään niitä tarpeeksi tehokkaasti. Haluaisin vielä kerran painottaa, että kohesiopolitiikka koskee eri alueiden yhdentämistä Euroopassa, mutta kuitenkin alueiden välillä on vielä eroja. On tiettyjä polttopistealueita, joissa on suuria ongelmia, mutta pitää katsoa myöskin yhteistyötä alueiden sisällä, jotta nämä sisäiset erot alueen sisällä voidaan poistaa. Tähän tarvitaan myöskin varoja tutkimuksen mukaan, joka meillä on esitetty, että juuri talouskriisin takia alueiden tilanne on muuttunut. Nyt on Kreikankin alueet joutuneet osaltaan siirtymäkauden alueisiin. Jos katsotaan 2010, 2011, 2012 luvut, niin, niin tämä tarkoittaa, että luvut ovat aika dramaattisia ja työttömyyttä ja PKT-laskua näkyy enemmän, ja tämä vaikuttaa vielä, ene, vaikuttaa vielä enemmän näihin tuloksiin. Eli 2014-2020 ei voida käyttää enää niitä vanhoja lukuja, vaan tarvitaan uusia lukuja näille alueille, jotta saadaan hyvät tulokset. Sitten haluaisin vielä painottaa sitä, että vain oikein täällä on puhuttu siitä paljon, mikä rooli kaupungeilla on kohesiossa, mutta myöskin ilmasto ja ympäristön suojelu on myöskin tärkeä tässä yhteydessä. Sillä kyllähän kaupungeissa on paljon ympäristön suhteen parannettavaa vielä. Mutta ei saa unohtaa sitten, että myöskin saari- ja vuoristoalueet kuuluvat kohesio-ohjelmiin mukaan. Ja erityisesti myöskin nekin alueet, joilla on suuret tulot, niiden erikoisluonteen takia tarvitaan myöskin niiden toimia kohesioalueella. Myös nämä alueet pitää ottaa huomioon eri aloitteissa, kuten esimerkiksi Connecting Europe-aloitteessa. Totta kai rajat ylittäviä yhteyksiä, mutta pitää katsoa myöskin yhteyksiä eri saarien välillä tai vuoristoalueen välisiä yhteyksiä. Sillä juuri saarien suhteen on paljon ongelmia – Tämä ei koske pelkästään näin saarien pysyviä asukkaita, vaan myöskin eurooppalaisia turisteja, jotka tulevat muilta alueilta vierailijoiksi näille saarille, ei pelkästään kesäaikana. Ja sitten jos liikenteestä vielä voitaisiin puhua, totta kai meidän pitää luoda kestävää liikennettä. Ei pelkästään moottoriteitä. Tai vaikka sisävesiliikenteessä voidaan käyttää, tai saariliikenteessä voidaan käyttää ympäristöystävällisiä aluksia. Tämäkin on tärkeää. Tämä liittyy hyvin kiinteästi siihen ympäristötavoitteeseen, jonka parlamentti on ehdottanut, eli rikkidioksideja ja kasvihuonekaasujen päästöjä pitäisi vähentää. Tässä kohesiopolitiikka voi olla myöskin tärkeässä roolissa. Totta kai meidän pitää katsoa myöskin näitä talouspoliittisia ongelmia, maissa on, mutta tämä talouspolitiikka ei saa johtaa siihen, että alueet saavat sitten vaikeuksia kohesion suhteen, että näitä alueita rankaistaisiin jostain syystä. Kyllä meidän pitää antaa näillekin valtioille tukea, etteivät joudu kohesiopolitiikan kouriin. Ja sitten nämä kumppanuussopimukset. Tai so, näihin liittyen on se yhteispäätösvallan yhteispäätös alueellisten ja korkeamman tason viranomaisten kanssa, jotta voidaan sitten luoda konkreettisia prioriteetteja, jotka ottavat paikallisväestön huolet huomioon. On tärkeää, että kumppanuusaspektia parannetaan. Yhteisellä päätöksellä keskushallinnon ja alueviranomaisten kesken, jotta tästä kaikki tehdään myöskin johdonmukaisesti. Kiitos. Ja sitten lopuksi vielä yksi kommentti. Tämä Connecting Europe aloite. Minä mainitsin tässä jo, että eri saarialueet pitää yhdistää paremmin toisiinsa. Ja myöskin rautatieyhteydet eh, maa-alueilla. Niitä pitää myös parantaa, ei pelkästään moottoriteitä, koska tämä olisi ympäristön kannalta parempi. Sitten haluaisin vielä katsoa myöskin kaupunkisuunnitteluasioita, koska tämä on Kreikalle ongelma. Juuri se, että eri alueet ja keskushallinto joutuvat tekemään kaupunkisuunnittelua. Ja kaupunkisuunnittelu on myöskin ympäristöpolitiikan kohesion kanssa ristiriidassa. että meillä on sellainen infrastruktuuri, joka on ympäristön myönteistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Mainitsitte niin monta asiaa, että en tiedä, haluatko Victoria, Victor kommentoida? En toden totta yritäkään vastata kysymyksiin. Olen ihan totta sitä mieltä, että kohesiorahasto ei ole mikään joulupukki. Ei se nyt voi olla sellainen. Ja toiseksi on olemassa jotakin sääntöjä. Olen kovasti kiitollinen näistä ajatuksista ilman, että ei me ole kunnon budjettia kohdallisuuspolitiikkaan ajatuksemme ja luonnoksemme ja mietintömme hyväksymisen jälkeen ovat pelkkää teoreettista keskustelua ilman mitään vaikutusta. Tahdon, tahdon todellakin, että meillä on selkeä budjetti ja toiseksi Minulla on omat vahvat epäilyni myös enimmäismääristä, makrotaloudellisesta edullisuudesta. Top tykkänän hylkään tämmöisen ajatuksen. Olen hiukan huolissani myös suoritusvarauksesta. Kuten me keskustelimme juuri näiden tutkija asiantuntijoiden kanssa kuulemisissa. Sitten päivämääristä, tilastotiedoista, tiedottamisesta, siitä me nyt keskustelemme myös. Olen samaa mieltä, että kriisin aikoina kuilu köyhien ja rikkaiden välillä on vain kasvamaan päin. Myös köyhien ja rikkaiden alueiden välillä kuilu ammottaa ammottamistaan. Kyllä siitä pitäisi keskustella. Minun mietinnössäni ihan totta puhun, pyrin kyllä puuttumaan joihinkin mainitsemiisi seikkoihin. Olen sen puolesta, että avataan myös energian säästökysymykset kotitalouksissa osana ilmastopolitiikkaa ja energiapolitiikkaakin, siis sosiaalinen ulottuvuus, taloudellinen ulottuvuus, mutta hoidettaisiin myös kasvupäästöt ja sitten kaukolämpö, yhteistuotanto, voimalat, Minun mielestäni se on oikealti eteenpäin, ei pelkästään se ole minun mielipiteeni muuten, että puututtaisiin ongelmiin, jotka mainitsit tässä aiemmin. Sitä paitsi on tärkeää myös, että käytetään Connecting Europe-välinettä, mutta se on vain yksi osainen. Täytyy miettiä myös kytköksiin rajat ylittävästi, eikä pelkästään niin, vaan meidän täytyy tehdä selkeä päätös kunnon säännöistä, että voidaan puuttua jotenkin sevaltioiden huoliin, jotka tulivat aikaisemmin esille muiden puheenvuoroissa. Ja lopuksi olen ehdottomasti sen puolesta, että ympäristö- ja ilmastonmuutos otetaan myös reunaehdoiksi yleisiin säännöksiin, mutta myös kohesirahaston sääntöihin niin, että voidaan varmistaa se, että kun käynnistetään toteutettavuustutkimus, niin nämä reunaehdot otetaan huomioon, eikä pelkästään niin, vaan että viranomaiset kunnolla niihin puuttuvat, kun sopimuksista neuvotellaan ja ruvetaan täytäntöön panemaan hankkeita. Siksi minä komission jäsen Potocnikilta haluaisin mitä pikimiten uuden asetusluonnoksen liittyen strategiseen ympäristövaikutusarviointeihin sen varmistamiseksi, että nämä reunaehdot olisivat mukana täytäntöönpanossa kunnolla, että tasapaino säilyy kehityksen ja ympäristön kesken ilmastonmuutoksen ja tarpeemme kanssa inhimillistä kaupunkia ja niin päin pois. Olen ihan samaa mieltä, mutta eihän koheesiorahasto voi hoita kaikkia ongelmia, jotka mainitsit, rajansa silläkin. Minä pitäydyn niissä rajoissa, kuten on komissiokin esittänyt. Varmasti tekin jälkeen siihen annatte. Kiitos. Thank you very much. With this I would like... Kiitoksia tämän myötä. Haluaisin päättää kokouksen. Kiitos kovasti. Keskustelua asuntokysymyksestä on lykätty seuraavaan kokoukseen. Ja 26. huhtikuuta on kokous. Vain lyhyempiä kokouksia. Kiitos myös tulkeille.